Morgen, liebe Kolleginnen und... Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Saanen sydämellisesti toivottaa teidät tervetulleeksi talousarvion valvontavaliokunnan tämänpäiväisen kokoukseen. Käynnistämme tämänvuotisen vastuuvapausmenettelyn komission osalta. Edellinen kokous keskeytettiin ja nyt sitten jatkamme kohdasta seitsemän. eu yleinen talousarvio, pääluokka kolme komissio. Esittelijämme on Jens Gaia ja tänään vasemmalla puolella on komission jäsen Andor, jonka saan toivottaa myöskin tervetulleeksi. Tervetuloa tänne valiokuntaan, herra komission jäsen. Meillä on jotakin kysymyksiä, joita jo etukäteen olemme lähettäneet. Olemme iloisia siitä, että olette täällä tänään vastaamassa kysymyksiin. On joitakin hyvin tärkeitä tehtäviä, joita te hallinnoitte omalla alallanne ennen kuin esittelijä sanoo asiasta mitään, haluan kuitenkin viitata siihen, että me kiitämme, jos on kiitettävää. Teidän alallanne, alueellanne on joitakin hallinnoitia menoja, jossa on hyvin ar- alhainen virheaste. Tämän haluaisin kiittää, en tässä yhteydessä mainita. Olemme aina iloisia siitä, jos onnistuu hyvin toimia EU-varoja käyttää. Mutta varmasti on myös sellaisia asioita, joiden osalta joudumme tekemään kriittisiä kysymyksiä. Nyt aluksi saan antaa puheenvuoron esittelijä Jens Kajerille. Kiitos, Mihail. Herra puheenjohtaja, komission Andor, hyvät kollegat. Minä en tiedä, puhunko nyt kaikesta, mutta sanon, että olisimme iloisia, jos virheaste budjetin alalla kokonaisuudessa olisi yhtäläinen kuin työllisyyspolitiikassa. Puheenjohtaja mainitsi sen, että 2,2 prosenttia on hyvin ilahduttavaa kehitystä meillä on, oli, se tilanne, että olemme nähneet tämän trendin jo menneisyydessä, olemme hyvin tasaisella, vakaalla tasolla. Meillä on tilanne, jossa menneisyydessäkin jo olemme työllisyyspolitiikan pääosaston menettelyä käyttäneet esimerkkinä muille komission osille, kun on ollut kysymys siitä, miten ajatellen selvästi nähtäviä hallinnollisia puutteita jäsenvaltioissa ohjelmia on keskeytetty siis aikaa, kunnes virheet on korjattu. Minun analyysini on, että tämä on sellainen asia, joka, tekijä, joka johtaa siihen, että virheaste tällä alueella kehittyy niin kuin kehittyy. En tee sitä mitään kysymystä vielä tässä vaiheessa komission jäsenelle ja hänen puheenvuoronsa jälkeen, mutta yksi viittaus tässä yhteydessä olisi se, minkä nyt varmasti jo alussa saan lausua, että uskon, että juuri millään muulla alueella Euroopan talousarviossa ei voida nähdä samalla tavoin, miten ajatellen kaikkea ilahduttavuutta, mikä sisältyy tähän alhaiseen virheasteeseen, miten juuri työllisyys- ja sosiaalipolitiikan alueella näkyy se, mitä komissio näkee tällaisena lisäämisenä, siis se, että eurooppalaisten sääntöjen päälle rakennetaan lisää kansallisia sääntöjä niin, että viime kädessä eurooppalaisten varojen käyttö monimutkaistuu yhä enemmän ja mikä johtaa usein lisävirheisiin, jotka kylläkin ovat sitten rikkomuksia kansallisia sääntöjä vastaan, mutta jotka kuitenkin voidaan arvioida virheiksi budjetin toteuttamisessa – nimenomaan Euroopan budjetin toteuttamisessa, koska kysymys on eurooppalaista varoista myös. Hyvät kollegat, jos meidän jotenkin onnistuisi, mehän jo eilen onneksi eh, saimme komission jäsen eh, Georgian Quinniltä kuulla eh, tällaista itse viritetyistä ansoista, jos meidän jotenkin onnistuisi rohkaista jäsenvaltioita vähentämään tällaista lisäsääntöjen rakentamista ehkä pitäisi selvittää, mistä ylipäätään tämä tulee, tämä tapa, miten se, miten, miten se nähdään. Silloin ehkä eurooppalaisten varojen hallinnointia voitaisiin vielä helpottaa ja yhä enemmän alentaa virheastetta. Minusta tämä voisi olla ratkaiseva tie siihen suuntaan, että suuresti kaipaamamme rajoittamaton luottavuuslausuma voitaisiin saavuttaa – mutta tavallisenakin oikea askel varmasti oikeaan suuntaan. Ja tästä vielä tänä aamuna varmasti tulemme keskustelemaan. Kiitos. Ja vielen dank. Kiitos esittelijällemme. Ja nyt saanen antaa puheenvuoron tilintarkastustuomioistuimelle ja jäsen, joka vastaa tällä kertaa asiasta on Oviu Ispiri. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, komission jäsen Andorra, hyvät naiset ja herrat. Tänään haluaisin kertoa teille niistä tuloksista, että saatiin tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumaan tähtäävästä tilintarkastuksesta työllisyys- ja sosiaaliasioiden alalla. Tästä koskevat tiedot löytyvät kappaleesta 6 meidän vuosikertomuksestamme. Kokonaisuudessaan väliaikaiset lopumaksut tuolla budjetti toimintalohkolla olivat yhteensä 10,39 miljardin euron tasoa. Euroopan sosiaalirahasto kattoi tästä 97 prosenttia. Kyse on varoista, jotka ovat jäsenvaltioiden ja komission yhteisessä hallinnassa. Nyt oli ensimmäinen kerta, kun erityishuomio tilintarkastuksessa kohdistui sosiaali- ja työllisyysasioihin. Otimme yhteensä 180 otanta näytettä tältä toimintalohkolta. Toistaiseksi sosiaalirahaston varat olivat olleet osana kohesiorahoitusta saman otsakkeen alla kuin alukehitysrahasto, liikenne- ja energiatoimet. Katsottiin, että tällä tärkeällä toimialalla on oma merkittävä muista eroava maksuprofiilinsa ja siksi se ansaitsi erityishuomion koska mahdollisesti tuolla saralla on erityyppisiä virheitä ja edellä virheaste kuin muilla aloilla tänä vuonna. Siksi tarkasteltiin sosiaalirahastovaroja tarkemmin, jotta saataisiin selville, minkälainen virheaste siellä vallitsee ja minkälaisia suuntauksia nähtävissä. Suuri riski sosiaalirahaston puolella liittyy siihen, että tuolla sektorilla tehdyt investoinnit ovat lähinnä aineettomia, kuten esimerkiksi koulutusinvestoinnit. Lisäksi usein toimet ovat kovin erilaisia, kun niitä verrataan keskenään. Ja myöskin kyse on hyvin pienen luokan toimijoista, jotka pistävät täytäntöön hankkeita. Ja säädöt, joiden valossa täytyy toimia, ovat hyvin monimutkaisia, ja vaikeita pistää täytäntöön. Ja kaikki nämä olosuhteet johtavat virheisiin, joita ei aina välttämättä havaita hallintoja tarkastusjärjestelmissä, joita jäsenvaltiossa on käytössä. Yhteensä Tarkasteltiin siis 180 väli- ja loppumaksua. Ja tiedot saatiin koko joukolta tilintarkastusviranomaisia kaudelta 2007-2013. Ja lisäksi tietoja saatiin työllisyyspääosaston vuotuisista toimintakertomuksista komissiolta. Katsottiin, että 40 prosenttia oli sellaisia maksutapahtumia, joihin liittyi virheitä ja todennäköisin virhetaso tästä otannasta laskettuna oli 2,2 prosenttia. Tilastollisten menetelmien avulla katsottiin, että virheiden alataso oli 1 prosentin luokkaa ja ylätaso 3,4 prosentin luokkaa. Vaikka tämä olikin ensimmäinen vuosi, kun erityishuomio kohdistui työllisyys- ja sosiaaliasioihin, Meillä on monien vuoden kokemus takanamme niiden maksujen osalta, jotka liittyvät sosiaalirahastoon ja niiden virheiden osalta ja virhetyypin osalta, joita tällä alalla esiintyy. Ja tämä osoittautui myöskin tämän ensimmäisen suuremman otan yhteydessä. Katsomme, että 13 prosenttia näistä 180 maksutapahtumasta oli sellaisia, joissa oli suoritettu maksuja aiheettomasti, ja tämä oli 3 prosentin luokkaa nämä aiheettomat maksut. Mitä tulee muihin kvantifioitaviin virheisiin, 40 tointa oli sellaisia, joissa hallintoviranomaiset eivät ole noudattaneet täysin menettelyitä ja 23 tapauksessa tuomioistuin katsoi, että virheet ovat vakavia. Huolimatta siitä, että myönteistä kehitystä on nähty virhetason osalta, suuntaus on menossa hyvään suuntaan, mikä helposti, miten helpompi nähdä jatkossa, koska nyt tällä työllisyys- ja sosiaaliasioilla on oma erityinen luokkansa, jota tarkastellaan. Siitä huolimatta on edenkin, virhetaso on edenkin olennainen, mitä tulee maksujen aiheellisuuteen, laillisuuteen ja säännönmukaisuuteen. Ja aina virheet ei havaita jäsenvaltioiden valvonta- ja välivaiheen tarkastuksissa. Huolestuttavaa on se, että riittävästi olisi ollut tietoa näiden vireen havaitsemiseksi. 70 prosenttia, 76 prosenttia tässä tapauksessa, jossa tietoa olisi ollut riittävästi viran havaitsemiseksi, joten hyvin paljon työtä täytyy tehdä. Sitten eh, viranomaisten tai toimijoiden toimien vaikuttavuus. Toimijuus katsoi, että kansalliset tarkastusviranomaiset Latviassa ja Sisiliassa olivat eh, toimineet joko tehokkaasti tai osittain tehokkaasti toimissaan järkimmäisessä tapauksessa. Tilintarkastustoiminnassa on katso, että Sisilässä toimit tilintarkastustoimet olivat vain osittain teho, tehokkaita, koska virhetasoa oli aliarvioitu komissiolle annetuissa ilmoituksissa. Tämä johtui osittain siitä, että otannassa oli ongelmia ja myöskin laskelmia oli tehty väärin. Komissio katsoo, että Sisilän antamat tiedot eivät ole luotettavia. Tuomioistuin katsoi, että komission valvonta on osoittanut, että kansallisten toimijoiden toimissa on puutteita, joihin täytyy ryhtyä puuttumaan oikaisutoimiin. Sitten suosituksemme. Tuomioistuin haluaisi antaa tunnustusta komission pyrkimyksille yksinkertaistaa rahoitusjärjestelmiä. Tämä sen, että keskitytään tuloksiin ja johtopäätöksiä sen sijaan, että pidetään kiinni monimutkaista hallinnollisista menettelystä, mutta samalla kuitenkin pyritään vahvistamaan ja parantamaan valvontaa ja hallinnon valvontaa erityisesti. Kuitenkin merkittävästi tarvittaisiin vielä parannuksia, koska kansallisten toimijoiden tilintarkastajien toimet ovat vain tehokkaita tai osittain tehokkaita, ja suuri osa jäsenvaltioista suoritusta maksuista on edelleenkin sellaisia, joihin liittyy olennaisia virheitä. Tässä yhteydessä komissio jatkaa edelleenkin pyrki, pyrkimyksiään ja me suosittelemme, että mitä tulee esimerkiksi sosiaalirahaston tukikelpoisuusvaatimuksiin ja siihen, miten arvioidaan kansallisten sääntöjen noudattamista. Tässäkin tarvitaan paljon yksinkertaistamista ja virheiden havaitsemista ja poistoa korjaamista. Tässä muistetaan myöskin jäsenvaltioita siitä, että niillä on oma vastuunsa siitä, että ilmoitetut menot ovat laillisia ja säännönmukaisia ja lisäksi tehdään ensimmäisen tason tarkastukset tehokkaasti. Oikaisumekanismeja tarvitaan. Joskus maksut täytyy keskeyttää tai täysin lakkauttaa siksi, kunnes komissio on tutkinut tarkemmin menojen oikeellisuuden. Lisäksi pitäisi antaa tilintarkastusviranomaisille enemmän osviittaa ja ohjeistusta, mitä tulee näyttöönottoon ja tilintarkastuksen laajuuteen ja myöskin saatujen tietojen oikeellisuuteen ja oikeellisuuden tarkastamiseen. Lisäksi kannustetaan jäsenvaltioita valitsemaan sellaisia menettelyitä, jotka ovat yksinkertaisempia ja huokeampia. Ispir. Kiitos, herra Ispir. Ja nyt haluaisin pyytää teitä, herra komission jäsen, esittämään meille alustavat puheenvuoronne. Olette nähneet kysymys, kirjasta mitä halusimme tietää, ja olisi mielenkiintoista, jos voisi antaa jonkin verran vastauksia tai vastaukset siihen, mikä meitä kiinnostaa. Ja keskustelussa me voimme sen tietysti lisää selkeyttää eri näkökantoja. Tervetuloa talousarvion valvontavaliokuntaan. Thank you much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet täällä valiokunnassa ja tilintarkastustuomioistuimessa on suuri ilo, että voin täällä puhua vastuuvapausmenettelyn puitteissa vuodelle 2011. Ja on myöskin kunnia olla täällä tämän uuden luvun puitteissa työllisyys- ja sosiaalikysymykset. Nämä kysymykset ovat todella Euroopan hankkeiden sydämessä ja hyvin tärkeitä tässä nykyisessä kriisissä. Tässä kriittisessä pisteessä kriisiä ja budjettineuvotteluita kaksi asiaa ovat hyvin tärkeitä kansalaisille. Meidän on osoitettava heille, että käytämme rahoja vastuullisesti. Ja haluaisinkin aluksi sanoa, että 2011 tarkastelusumasta käy ilmi se, että kehitys on ollut tällä alalla myönteistä viime vuosien aikana. Ja nämä tulokset ovat merkittäviä erityisesti siksi, koska tässä on ollut myös myöskin selkeätä 40 prosentin kasvua maksuissa vuonna 2011 verrattuna vuoteen 2010. Ja useimmat toimenpideohjelmat nyt ovat todella risteilyn nopeudessaan. Ja tässä kolme elementtiä ilmeisesti ovat olleet myötävaikuttamassa näiden tulosten näihin tuloksiin. Ensinnäkin EMBL-pääosaston nopea toiminta maksujen keskeyttämisessä ja tämä on ollut hyvin selkeää ja yksinkertaista. Kun huomaamme, että on selkeitä heikkouksia, lopetamme maksatukset. Ja komissio on tutkinut tätä asiaa ja jäsenvaltiot toimivat nyt paljon nopeammin, kun tällaiset asiat niiden eteen laitetaan. Mutta tämä ei kuitenkaan vielä riitä, eikä tämä ole myöskään meidän lopullinen tavoitteemme olemme myöskin tässä joutuneet toimimaan hyvin tiivissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja komission kanssa. Ja nyt nämä myönteiset tulokset ovat siis olemassa ja virheitä tätä myöten vähenevät. Toisekseen me pyrimme edelleen yksinkertaistamaan asioita sillä tavalla, että kehotamme jäsenvaltioita täysin toteuttamaan asetuksen sääntöjä. Ja jäsenvaltioiden tulisi tässä yhteydessä toimia ja olemme olleetkin aika tyytyväisiä siihen, että riittävästi on yksinkertaistettu, mutta ei kuitenkaan vielä täysin riittävällä tavalla. Enemmänkin voitaisiin tehdä virheiden taso olisi voinut olla matalampi, jos olisi käytetty näitä simplified cost options, näitä tällaisia yksinkertaistettuja menetelmiä. Ja nyt joskus kuitenkin on virheitä, samoin myöskin viivästyksiä ja hallinnollista taakkaa, vaikka nämä olisi voitu välttää näillä toimilla. Ja sen takia edelleen pyrimme edistämään yksinkertaistamista, kuten tilintarkastustuomioistuin suosittaa. Kolmanneksi vuosittaisessa äh, raportissa äh, on todettu tiettyjä Äh, suuntauksia, jotka ovat johtaneet siihen, että äh, nämä virheiden tasot ovat olleet kahden prosentin luokkaa. Ja nyt jäsenvaltioissa toivomme, että toivottavat oikaisut te tehdään ja että asiat pannaan täytäntöön oikealla tavalla. Kaikki nämä elementit ovat todella äh, hyviä ja huomattavia, mutta kuitenkin tuomioistuimen tulokset osoittavat, että edelleen voidaan vielä parantaa tilannetta. Ja nyt haluaisin mainita kaksi erityistä esimerkkiä esimerkkiä, jossa on jo ryhdytty toimiin vuoden 2011 kertomuksen pohjalta. Ensinnäkin on nyt aika huomata, että että hyvin usein mutkikkuus johtuu kansallisista säännöistä eikä EUn sääntöjen luonteesta. Ja kansallisten sääntöjen rikkominen on yhdessä 87 prosenttia virheistä syöllisyys- ja sosiaaliasioissa. Ja tästä syystä meidän täytyy jatkaa vielä äh, näiden SEO-toimien edistämistä ja sitä, että yksinkertaisempia sääntöjä noudatetaan, mutta nämä ovat tietysti usein tämä on usein vaikeata, mutta toiseksi haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että tuomioistuin on todennut, että 26 prosentissa virheitä hallinnointiviranomaiset olivat saaneet riittävästi tietoa virheiden havaitsemiseksi ja oikaisemiseksi, ainakin osan virheiden osalta ennen todentamista. Ja voin siis vain olla samaa mieltä puheenjohtaja Kalderan kanssa siitä, että että tarvitaan enemmän sitoumusta kansallisten viranomaisten taholta eh, osallistua hallintoon ja EU-rahojen käyttöön. Ja eh, näiden tilintarkastustuomioistuimen eh, tämän vuoden raportin huomioiden pohjalta olemme jo ottaneet käyttöön useita toimia tältä osin. Äskettäin ö, olemme kirjoittaneet kaikille hallintoviranomaisille siitä, että on vahvistettava tarkistustoimia ja ö, olemme pyytäneet heitä ryhtymään toimiin. Ja nyt jatkuvasti järjestämme myöskin seminaareja ja tuomme myöskin teknistä apua kansallisille viranomaisille näissä yksinkertaistamisponnisteluissa. Neljässä jäsenvaltiossa kohdennettuja seminaareja on jo järjestetty vuonna 2012 ja tulevien viikkojen aikana kolmessa muussa jäsenmaassa myöskin järjestetään seminaareja. Nämä seurantatoimet saavat seurakseen myöskin temaattisen tarkastuksen siitä, kuinka tehokkaasti nämä todentamiset ovat tapahtuneet riskien pohjalta pohjalta. Ja tämä pitäisi välittää selkeä viesti. Me olemme todella edistyneet viime vuosien aikana, mutta mutta meidän täytyy edelleen vielä pitää yllä ponnisteluita jäsenvaltioissa, jotta todella päästäisiin tavoitteisiin siihen, että yhteisörahoja käytetään kaikilla toimintalohkoilla hyvällä ja oikealla tavalla. Arvoisa puheenjohtaja, rakkaat jäsenet, jäsenvaltiot ovat nyt ikään kuin tässä eturintamassa tässä työssä ja tukikelpoisuussäännöt ja virheiden havaitseminen kuuluvat niille. Ja tässä yhteydessä jäsenvaltioiden osallistuminen tilintarkastusomiston kontradiktoriseen prosessiin kahdenvälisissä kokouksissa on todella osoittautunut tehokkaaksi, kun pyritään parantamaan, parantamaan vastavuorosta ymmärrystä ja myöskin luomaan lisää vastuuntuntoa ja siis kun pyritään myöskin näitä hyvin monimutkaisia asioita selvittämään. On myöskin hyvin tärkeää eh, muistaa, että on olemassa eh, tiettyjä valistusvälineitä eh, viranomaisia varten. Ja senpä takia olenkin sitä mieltä komissaari Schematan kanssa, että kolmikantasopimusten järjestäminen on hyvä, hyvä askel kohti sellaista kontradiktorista prosessia, josta meidän pitäisi pitää kiinni. Ja toivon mukaan nämä saavutukset eteneminen kohti parempaa toimintaa ja tämän valiokunnan sekä tilinkastustuomioistuimen huomiot varmasti tulevat komission keskustelussa myönteisellä tavalla esille, kun kysymys on vuonna 2011 vastuuvapaudesta. Ja uskon, että ne otetaan huomioon myöskin, kun keskustellaan vuoden 2014 ja 2020 rahoitusnäkymistä. Sosiaaliset haasteet Euroopassa todella ovat entistä suurempia ja sen takia niihin tarvitaan todella vastuullinen eurooppalainen vastaus ja myöskin vastuullista eurooppalaisten rahojen käyttöä. Ja voitte luottaa meihin, että tähän mekin pyrimme. Kiitokset. Thank you very much, uh, miss... Kiitos komission jäsen. Nyt avaan keskustelun valiokunnassa. Kuka haluaisi ensimmäisenä käyttää puheenvuoron? Esittelijä ja sitten herra Piipel, Herra Gaia. Thanks. Kiitos. Jos nyt kokonaisuudessaan tarkastelen tilannetta sosiaali- ja työllisyyspolitiikan osalta, tulen siihen tulokseen, että jos jäsenvaltiot puhtaasti hoitavat kotitehtävänsä, jos ne hoitaisivat ne näin, me pääsisimme huomattavasti alle kahden prosentin virheasteen. Enemmän kuin neljä viidesosaa virheistä tällä alueella on virheitä, jotka on, ovat tekemisissä sen kanssa, että kansallisia sääntöjä ei ole sovellettu oikein, ja suuri osa virheistä, lähes puolet, kuten mainitsitte herra Andor, olisi voitu jo ensimmäisellä puolustuslinjalla, siis kansallisten tarkistusten ensimmäisessä vaiheessa jo, jo voitu havaita. Nyt mä kuitenkaan voi oikeastaan osoittaa teille mitään vaatimuksia siitä, mitä pitäisi parantaa, vaan ne pitäisi osoittaa jäsenvaltioille. Ja tässä yhteydessä minun kysymykseni kuuluisikin, missä teidän kokemustenne ja teidän yksikköjenne kokemusten osalta on lähtökohta sille, että päästään eteenpäin? Tämmöisissä hallintojärjestelmissä niissä voidaan keskeyttää ohjelmat tai keskeyttää ne toteuttaminen, mikä on tietysti melko, melko suuri houkutus sille, että asioita viedään eteenpäin, koska muuten rahat eivät liiku. Ja sitten näitä lisäsääntelyä ja puutteellisia ensimmäisen vaiheen tarkistuksia, niin miten voitaisiin tässä toimia, niin jäsenvaltiot vakuutettaisiin asiasta. Meidän ajankohtainen kokemuksemmehan on se, että mm, tästä millä puhuvat varojen hyvistä käy hyvästä käytöstä, mutta kuitenkaan eivät mielellään toteuta sitä, koska se vaatii työtä. Ainakin siinä jäsenvaltiossa, josta minä tulen, minulla on sellainen vaikutelma, että on pitkälti sellainen näkemys, että kysymys on joka tapauksessa meidän rahastamme ja mehän teemme mitä haluamme ja komission kommentteja nyt emme edes kuuntele. Joten se, että keskeytetään ohjelman toteutus, meillä on käytössämme väline, jolla me voimme pakottaa jäsenvaltiot toimiin. Mikä olisi teidän neuvonne tällaisessa? Ähm, jenseits von Überzeugungsarbeit tässä ylisääntelyssä, että miten voitaisiin toimia, niin tällaisella argumenttitasolla näyttää siltä, että se voisi olla tällainen kiitettävä lähestymistapa asiassa, mutta tuntemukseni olisi, että tiukemmat toimenpiteet nopeammin voisivat johtaa tuloksiin. Minulta nyt tässä puuttuu hiukan mielikuvitusta, en osaa oikein miettiä, joten mielelläni kuulisin teidän vinkkejänne. Herra komission jäsen, haluatteko vastata välittömästi tähän kysymykseen? Um, Mr. Chairman, Mr. Geyer. Puheenjohtaja, herra Geyer. Uskon, että teidän esiin ottamanne asiat ovat äärimmäisen aiheellisia, erityisesti mitä tulee suhteeseen komission palveluiden ja jäsenvaltioiden välillä, jäsenvaltioviranomaisten välillä ja se, miten tämä yhteistyö toimii. Tämän yhteistyön avulla pitäisi tilannetta pystyä parantamaan entisestäänkin. Toiseksi, kuten totesin jo, suurin osa virheistä on peräisin kansallisista säännöistä. Niiltä olisi voinut välttyä, mikäli kansallisella tasolla omaksuttu toimintatapa olisi ollut erilainen, mikäli jäsenvaltioiden tasolla olisi oltu tiukempia eri palveluiden tasolla. Uskoakseni hyvät tulokset riippuvat kummastakin osapuolesta. Meidän täytyy jatkaa edelleenkin niitä ponnisteluita, joita viime vuosina on otettu käyttöön. Samaa tietä täytyy kulkea eteenpäin. Ja uusia ja tiukempia toimia tarvitaan. Lähdeksi on tärkeää myöskin antaa aikaa pistää täytäntöön eri toimia silloin kun tukia tai maksuja keskeytetään tai lakkautetaan kokonaan. Näiden vaikutus kestää aikansa. Lisäksi meidän pitäisi tukea jäsenvaltioita, jotta niiden palveluiden tehokkuus paranee. Kuten jo mainitsin, voimme järjestää esimerkiksi seminaaria tässä tätä toimintaa tukemaan. Ja kolmi kanta yhteydenpito on myöskin yksi tapa, jolla voidaan saada jäsenvaltiot vakuuttuneiksi niistä eduista, joita syntyy esimerkiksi yksinkertaistamisen myötä ja pitkän aikavälin seurauksista voidaan kertoa jäsenvaltiolle, mikäli jäsenvaltioiden oma sääntely menee pieleen, tästä on seuraamuksensa. Kaikkia sääntöjä ei ole ennaltaan riittävästi harkittu, niin kuin niihin on ryhdytty pidemmällä aikavälillä, ei välttämättä aivan välittömästi. Tästä tulee omat vaikutuksensa pitkän aikavälin seuraamuksia tilintarkastustenkin tasolla tullaan näkemään. Joka tapauksessa me olemme vaikuttamassa asioiden viemisessä oikeaan suuntaan. The next is Markus Pieper. Kiitos seuraava herra Markus Pieper. Ja herzlichen... Niin, sydämiset kiitos herra puheenjohtaja. Minunkin välttämättä on lähdettävä, koska oma mietintöni on äänestettävänä aluepoliittisessa valiokunnassa, mutta haluaisin kuitenkin esittää kysymyksiä. Aluksi on vaikuttavaa se, miten vähäinen virheaste teidän alueellanne, herra komission jäsen, on ohjelmien toteuttamisessa. Näyttää siltä, että oikeudellisesti ajateltuna kaikki näyttäisi toimivan järkevästi. Meidän tulee keskittyä siihen, mikä nyt sitten menee vikaan – ja jos 86 prosenttisesti ongelmat ovat jäsenvaltiossa, haluaisin poikkeuksellisesti sanoa kuitenkin, että olen eri mieltä kuin herra Gajer, koska perussopimuksen mukaan komissio on vastuussa siitä, että jäsenvaltiossakin asiat toimivat järkevällä tavalla. Se, että sanotaan, että tehdään, sanotaan jäsenvaltioille, että tekevät virheitä ja siellä ja täällä pitää tehdä korjauksia. Te kuvasitte joitakin lähestymistapauksia siitä, miten kommunikoitte jäsenvaltioiden kanssa, miten sanotaan, että koulutusta, mutta 86 prosenttia on kuitenkin sellainen luku, joka ei ole hyväksyttävissä, ja komissiokin on vastuussa asiasta. Toinen asia on sitten se, että vaikka näyttäisi siltä, että juridisesti katsottuna kaikki sujuu oikein, esitän kysymyksen, mitä me oikein olemme saavuttaneet. Ajattelen sosiaalirahaston varoja, Sataprosenttisesti ne on tarkoitettu koulutukseen, työllisyyteen. Ja me olemme ennen kaikkea investoineet ne maihin, Espanjaan, Kreikkaan, jotka ovat tänään niitä maita, jotka maailmanlaajuisesti verrattuna ovat niitä, joilla on korkein työllisyysaste. Nämä ovat meidän painopisteitämme. Oikeudellisesti siis katsotuna kaikki sujuu hyvin, mutta mikä on tulos? Mikä on tulos tästä politiikasta? Minun mielestäni nämä tulokset ovat pelottavia. Komissio arvostelee jäsenvaltioita, joissa on alhainen nuorisotyöttömyys, kuten Itävalta, Alankomaat ja Saksa. Tiellä, herra Andor, te arvostelette perhepolitiikkaa, arvostelette verotuksellisia etuja, joita aviopareilla on, Myös no, tämä ei kyllä oikeastaan kuulu teille ollenkaan, kun asiat sujuvat hyvin. Mutta sellaisissa maissa, joissa on katastrofeja, joissa nuoriso, nuorisosta 42 prosenttia etsii uutta työtä. Siellä näyttäisi siltä, että meidän politiikkamme pitkälti on epäonnistunut. Ja minä kyllä haluaisin sitä kysymyksen teille siitä, minkälaisia indikaattoreita käyttäen te tulevaisuudessa tulette parantamaan nuorisotyöttömyyttä, miten te tulevaisuudessa haluatte viedä varat alueille niin, että saadaan aikaan myös tuloksia. Se, että ohjelmat toteutetaan sääntöjen mukaisesti on luku sinänsä, mutta lopputulos kuitenkin tosiasiassa on sitten taas toinen asia kokonaan. Ja olisi tarvetta uusiin lähtökohtiin. Sitten vielä voisi antaa ehkä pienen, pienen impulssin. Tämä liittyy edelliseen kysymykseen, joka esitettiin. Se, että opitaan parhaita. Onko olemassa jokin benchmark Euroopan laajuisesti, jossa alueet, joilla on alhainen nuorisotyöttömyys, että ne otettaisiin malleiksi sellaisille alueille, joissa tilanne on todella huono. Niin, että voidaan antaa tällaista tarvittavaa sysäystä toimille. Olisin kiitollinen vastauksista. Kiitos herra kollega Piipaa. Te joudutte välttämättä lähtemään. Johtaakin sitten siitä pyydän välittömästi komission jäsentä vastaamaan. Um, Mr. Piper, thank you much for your... Kiitos herra Piiver tästä kysymyksestä. Toden totta, komissiollakin on velvollisuutena tehdä kaikkeensa, jotta parempia tuloksia saadaan aikaan. Tästä syystä me kiinnitämme erityishuomiota esimerkiksi niihin maihin, joissa tilanne on kaikkein vaikein, joissa on eniten ongelmia ja mistä paljastuu kaikkein eniten ongelmia. Komissio pyrkii parantamaan tilannetta joukkoa pistämällä täytäntöön tai sääntelemällä paremmin näitä varoja. Kes- erityishuomio keskittyy sinne. Jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja sen osalta, miten jäsenvaltiot pistävät maksuja täytäntöön. Siksi ongelmaihin kiinnitetään erityishuomiota. Kysymyksen toinen osa on todellakin erittäin tärkeää osoittaa, että kyse ei ole pelkästään maksujen oikeellisuudesta, vaan kyse on niin ikään suorituskyvystä, siitä, miten maksut ovat vaikuttaneet esimerkiksi työllisyyteen, huolimatta siitä, että Euroopan unissa käydään lävitse ennen kuulumatonta talous- ja rahoituskriisiä. Tämä määritelmä on silti tärkeä. Kyse on taloudellisesta kriisistä, pahimmasta talouskriisistä koskaan, joka on riehunut viime kahden vuoden ajana. Tämä on myöskin vaikuttanut hiilatteluihin euroalueella ja äärialueella erityisestikin on tapahtunut tästä, syntyy tässä suuria seuraamuksia. Joissakin maissa on syntynyt valtavaa työttömyyttä. Osittain on kyse siitä, miten säästötoimia on otettu käyttöön noissa maissa. Tällä kaudella toteaisin, että sosiaalirahaston toimien tehokkuus, vaikuttavuus on oltava erinomaista tasoa, huolimatta näistä vaikeuksista, joita syntyy aina kriisin yhteydessä. Siitä huolimatta täytäntöönpano on pystytty nopeuttamaan. Tämä onkin erittäin tarpeellista Kreikan kaltaisissa maissa. Kreikassa tilanne on ollut erittäin vaikea. Siitä huolimatta siellä on pystytty parantamaan täytäntöönpanoa. Eri hallitukset ja eri ministerit ovat tehneet yhteistyötä meidän kanssamme. Uusia hankkeita on saatu liikkeelle ja varoja on voitu käyttää parhaalla mahdollisella tavalla sosiaalirahastosta hyväksi. Tämäkin osoittaa, että vaikka sosiaalirahasto, niin kuin rakennerahastot yleensäkin, on suunniteltu vuosiksi eteenpäin, kriisin yhteydessä on havaittu, että riittävä joustoa sieltä löytyy, joustoa, jonka avulla voidaan reagoida vaikeisiin tilanteisiin. Sitten nuorisoa koskeva kysymys. Vuosi sitten otettiin käyttöön uusi nuorten mahdollisuuksia edestävä aloite. Suuri osa rakennerahastoista on nyt uudelleen ohjattu sellaisia ohjelmia varten, joilla autetaan nuoria työttömiä nopeammin ja tehokkaammin kuin aiemmin kahdeksassa jäsenvaltiossa, joissa nuorten työttömyys on kaikkein suurinta. Tämä on johtanut merkittävään sosiaalirahaston varjojen täytäntöönpanoon Espanjan ja Italiankin kaltaisissa maissa ja myöskin Karsa, Itämeren maassa, Portugalissa, Kreikassa, Slovakiassa Nämä ovat esimerkkimaita. Kaiken kaikkiaan noin 10 miljardia euroa on saatu mobilisoitua näiden ponnisteluiden kautta. Tämä raha hyödyttää noin puolta miljoonaa nuorta työtöntä. Tietystikin tiedämme, että nuorten työttömyys on paljon suurempaa luokkaa. Nuoria on paljon enemmänkin työttömänä kuin tämä puoli miljoonaa. Tämä on syy, miksi komissio ensi viikolla tekee uuden nuorisotyöttömyyspakettialoitteen. Ja, vielen Dank. Äh, Kiitos komission jäsen. Herra Piipa, oletteko tyytyväinen vastaukseen? Ah, haluatteko esittää vielä lisäkysymyksen? No, riittää aluksi. Ja nyt Jean-Pierre Odi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset komission jäsenelle siitä, että otatte valiokuntamme huomioon. Tilintarkastustuomioistuin on pohjannut lausuntonsa äh, useisiin tutkimuksiin näiden 180 osalta. Voisitko kertoa, kuinka paljon maksatuksia olette tehneet, jossa on siis ollut mukana myöskin sellaiset maksatukset, joissa on kysymys jäsenvaltioista? Kysymys lienee useista sadoista miljoonista ja sanon tämän, koska en oikein ymmärrä, että näin pienellä otoksella 180 voisi sitten luoda tällaisen lausunnon, jota, jos otetaan huomioon myöskin nämä tarkastukset ja niiden määrä. Toinen kysymykseni liittyy tarkastusviranomaisten valvontaan. Kaksi viranomaista tässä siis tarkastettiin ja tarkastukset tehtiin ja valvonta harjoitettiin näistä tek- näiden teknisten aspektien osalta. Ja olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy miettiä näiden viranomaisten riippumattomuutta olen käynyt joissakin niistä ja uskon, että meidän täytyy todella vakavasti tarkastella sitä, ovatko nämä toimijat äh, riippumattomia, kuka niitä johtaa, kuinka heidän palkkansa maksavat ja kuinka pitkään heidän nimityksensä kestää, koska uskon, että usein nämä viranomaiset ovat ministeriöiden äh, jäsenvaltioiden siis alaisuudessa, eivätkä välttämättä ole täysin riippumattomia. Ja sitten viimeinen huomio liittyy tähän jaettuun vastuun hallinnointiin tämä teidän salkkunne tietysti on tämän piirissä lähestulkoon kokonaan, ja te tuossa totesitte, ja kiitokset vilpittömyydestänne, että monet virheet tulevat jäsenvaltioista. Me tiesimme tämän ja minä täysistunnossa ja täällä valiokunnassa olen myöskin sanonut, että nyt meidän täytyy toimia sillä tavalla, että emme unohda tätä jaettua Äh, hallinnointia. Kollegat ovat minulle sanoneet, että kuinka sitten löydettäisiin ratkaisuja. Äh, jäsenvaltioissa komissiohan on vastuussa perustamisomisten äh, toimeenpanosta ja niin poispäin. Se on totta, mutta kuitenkin on kaikkien edun mukaista, että mietimme sitä, onko järkeä pitää kiinni tästä järjestelmästä ja haluaisinkin tietää, kuinka paljon tämä maksaa. Onko se tehokas? Ja tilintarkastustuomioistuimen kertomusten pohjalta olemme huomanneet, että tämä jaettu hallinnointi kattaa korruptiota, petoksia, virheitä ja sokerina pohjana EU ei edes pysty maksamaan laskujansa 8 miljardia euroa. Miksi? No sen takia, että emme ole pitäneet huolta toisaalta budjettikomissaarin ja toisaalta jäsenvaltioiden maksuista. Siis meidän pitäisi hävetä 8 miljardia euroa. Ja kysymys on tästä jaetusta hallinnoinnista, joka ei ole pystynyt tätä äh, varanhallintoa hoitamaan. Äh, sitten kansallisten tarkistusten mutkikkuus ja nämä kaikki virheet ja muut. Haluan siis nostaa kissan pöydälle tästä asiasta. Ja äh, arvoisa komissio, sen sanoitte, kun kysymys on kansallista toimista, niin hän haluan myöskin osoittaa sanani koordinaattoreille, että tässä tässä kansallisten parlamenttien kanssa pitäisi myöskin käydä keskustelua, koska nehän siellä valvovat hallituksia, me valvomme Euroopan komissiota. Lähdetään keskustelemaan kansallisten parlamenttien kollegoiden kanssa ja poistetaan tämä tällainen järjestelmä, jossa jokaisella hallituksella on mahdollisuus sanoa, että haluamme rahat takaisin ja tämä tällainen jaettu hallinnointi sitten vie nämä rahat. Haluaisin eurooppalaisen lähestymistavan varainhoitoon ja äh, budjetin valvontaan. Meillä on oltava oma eurooppalainen budjettivalvontaviranomainen EU. Se esitin tämän saman kysymyksen komissaari Semetalle. Hän sanoi, että juu, mutta eihän meillä ole riittävästi henkilöstöresursseja. Minä ehkä väärin tämän kysymykseni asetin, koska itse asiassa, jos se tämä jaettu hallinnointi puretaan, niin silloinhan meillä on halvempi oma järjestelmä mahdollisuus luoda ja Tämä pystyisi kattamaan kaikki nämä nyt tällä hetkellä jäsenvaltiossa toimivat hallinnot. Haluaisin tietää, mikä on teidän kantanne komission jäsenenä, joka on vastuussa tästä salkusta, joka lähestulkoon sataprosenttisesti kuuluu jaetun hallinnoinnin piiriin. Mikä on teidän näkemyksenne tästä Euroopan varojen keskitetystä hallinnoinnista? Mr. Odi, Herra Odi, aluksi siitä, miten edustava tämä otos oli. Minun täytyy nyt uskoakseni luottaa tilintarkastajien luot, ammattitaitoon tässä kysymyksessä ja sanoa, että otokset, joita on käytetty, niitä on katsottu asian mukaisiksi. Enkä siis kyseenalaistaisi näiden luotet edustavuutta. Tämähän on puhtaasti matemaattinen kysymys. Ja minusta meidän pitäisi olla luottavaisia ajatellen näiden otosten koostumusta ja ajatellen koko tätä toimenpidettä tältä kannalta. Mitä tulee sitten tähän eh, jaetun hallintoon? Ja niin, mitä, mikä rooli jäsenvaltioilla ja viranomaisilla on? Minusta tämä ensisijaisesti on poliittinen valinta. Se on ollut perustavanlaatuisesti poliittinen ratkaisu, mutta on syitä siihen, miten tällainen suunta on valittu ja miksi sitä on pidetty kiinni. On tietysti jotakin haasteita kummallekin osapuolelle tässä järjestelyssä, mutta yhteisen hallinnon periaate ja sen käytäntö on johtanut siihen, että on katsottu, että kehitysstrategiat joita eri alueilla jäsenvaltioissa on, ovat sellaisia, että niiden pitää riippumattomia, ne täytyy itse kehittyä ja se, niitä täytyy kehittää paikan päälle ja komission ja EUn yleisesti ottaen on otettava tällainen tukeva rooli. Sen tietysti täytyisi osaltaan myös kuitenkin vaikuttaa konvergenssiin ja ajattelen taloushallintoa toiminnan parantumiseen, mutta mitä me olemme nähneet ja ajatellen kokemusta, joka on saatu, on voitu nähdä, että näin todellakin tapahtuu. Ja meillä on muita tehtäviä, kun tämä kuitenkin on hyvin toivottavaa. On monia alueita, jotka hyvin todennäköisesti pääsevät pois kohesioluokassa, jonka ne joutuvat tukeutumaan omaan itseensä, joten aiempi kokemus EU toiminten kansainvälisessä yhteistyössä, jota ne virastoissa ja viranomaisissa on mahdollistaa sellaisen käytännön luomisen, joka täyttää kansainväliset normit. Jos me katsomme siis pitkän tähtäyksen prosessia, minusta on hyvä järkeily näiden poliittisten valintojen takana. Ajattelin myöskin tällaista yleistä periaatteita, joka liittyy läheisyysperiaatteeseen siis. Thank you very much. You want to... Kiitos. Haluatteko käyttää lisäpuheenvuoron? Minä varmastikin väärin ilmaisin tuo maksujen määrän näissä tutkimuksissa. Halusin tietää, mikä on kaiken kaikkiaan näiden maksatusten määrä. Onko se 400000 vai mikä? Siis ne maksatukset, jotka te teette noille lopullisille tuensaajille. Um, the general, um... Niin, yleinen pääjohtaja vastaa tähän kysymykseen. Tämä on tekninen kysymys. Me sallinnemme tämän, koska me haluamme mahdollisimman täsmällisen vastauksen. Olkaa hyvä. Well, that will be a disappointed for, for you. Tämä tuottaa teille pettymyksen, koska minä en pysty pistämään tässä nyt päätäni pölkylle, mutta ei ainakaan sadoista tuhansista ole kyse, vaan pikemminkin tuhansista jaeton hallinnon alaisuudessa. Kyse on suurista ennakkorahoitusosuuksista ja rahoitus vastaa hankkeiden kokonaismenoja, mutta minä voin kyllä tarkistaa asian ja komission yhteistyöllä voimme lähettää teille konkreettista tietoa ja tarkat luvut maksuista. Kyse on maksuista, tuhansista maksuista, ei sen suuremmista summista tai luvuista. Haluatteko lisätä vielä jotakin? No niin, hyvä, kiitos. Seuraava on Ingen Gressle. Kiitos. Tämä vuosikertomus. Minusta se on kaunis, hyvin kompakti, sitä löytyy tietoja helposti, niitä täytyy etsiä pitkään. Tästä vuosikertomuksesta on nähtävissä, toimintakertomuksesta nähtävissä, mitä tulee siihen, että on edelleen yli 2 miljardin euron ylijäämä, ja vuoteen 2011, siis hyvin pitkälti tämän ohjelmakauden päättymisen jälkeen haluaisin tästä hiukan ajantasaista tietoa, mikä on tilanne. Mehän nyt olemme lähes vuoden 2012 lopussa jo, ja olisin kiinnostunut myös siitä, että kun katsoo, miten monia ohjelmia vuoden 2011 on vielä ollut avoimia edelliseltä ohjelmakaudelta, voisinko saada siitäkin myöskin ajantasaistusta, miten asiat ovat kehittyneet. Jos ajatellaan sitä, niin tätä koko kokonaisuutta, mikä on kasvattu pääsyyksi näille viiveille. Minusta näyttää siltä, että tämä kestää yhä pitempään, että rahat saadaan liikutettua eteenpäin. Ja tämä johtaa siihen tilanteeseen, että rahaa puuttuu. Voisitteko kenties auttaa hiukan tässä? Tämä olisi ensimmäinen kysymys kokonaisuuteni. Toinen kokonaisuus koskee Kreikkaa. Kreikka on arvioitu alhaisen riskin kohteeksi, mutta kuitenkin kolmannella vuosineljänneksellä siellä kuitenkin hyvin korkea virheaste. Miten te nyt arvioitte Kreikan hallinnon? Onko nyt tilanne, että kukaan ei pysty enää katsomaan, mitä siellä oikein tapahtuu? Tämä on ainakin minun käsitykseni jos tähän jotenkin pyritään, niin hyvä on, mutta voisitte kuitenkin sanoa, miten te arvioitte hallinnon suorituskyvyn Kreikassa. No niin, Rova Kressle. Komissaan. Eh, Madame Kressle, if you allow me, I... Rova Kressle, sallin, että aloitan toisesta osasta Kreikkaa koskevan kysymyksen kohdalla. Osittain siksi, että juuri mainitsemista syistä hallinnollinen kapasiteetti maassa on ollut merkittävä haaste ja on edelleenkin sellainen. Sosiaalirahaston ohjelmat Kreikassa on kohdennettu siten, että sillä pyritään parantamaan hallinnollista kapasiteettia, että voitaisiin paremmin pistää täytäntöön uudistuksia tällä saralla. Olemme tehneet hyvin läheistä yhteistyötä maan viranomaisten kanssa ja ministerit ovat vaihtuneet peräjälkeen, ja olemme pyrkineet kunkin ministerin saattamaan oikealle raiteelle ja pistämään hieman vauhtia toimin. Herra Papadimus, entinen ministeri, vieraili hiljattain Brysseissä ja kiinnitin hänen huomionsa tähän erityiseen ohjelmaan. Tämä ongelman ei pelkästään tämän ohjelman itsensä vuoksi, vaan myöskin niiden seuraamusten vuoksi, joita ilmenee hallinnollisen toimintakyvyn osalta. Kreikan suhteen emme luota pelkästään omiin tietoihimme tai palveluihimme, vaan yli vuoden ajan on ollut työssä työryhmä, joka on tehnyt läheistä yhteistyötä meidän työryhmämme kanssa. Ja Kreikan viranomaiset ovat auttaneet tässä työssä sekä laadullisesti että määrällisesti toimien tehokkuus on parantunut. Olenko sitten täysin tyytyväinen? Vastaus on ei, mutta minun täytyy kyllä myöntää, että tilanne on äärimmäisen vaikea Kreikassa paikan päällä. Kysymyksen alkuosa liittyi siihen, miten kausi 2026 päättyy, miltä loppusaldo näyttää. Ei minun tarvinne painottaa sitä, että kyse on hyvin pitkästä, pitkäisestä menettelystä. Komissio voi, voi päättää ohjelman vasta sitten, kun se on täysin tyytyväinen valitsevaan tilanteeseen, eikä se näe mitään olennaista riskiä, joka enää olisi voimassa jotta voisimme olla täysin vakuuttuneita siitä, että oleellista riskejä ei enää, enää ole. Tämä vie aikansa. Työllisyyspääosasta on saanut päätöksen 154 ohjelmaa. Ne on saatettu loppuun ja loput ovat vielä analyysin alla. Ja lisäksi jäsenvaltioiden kanssa on ryhdytty tällaisiin kontradiktorisiin prosesseihin. Mutta kaiken kaikkiaan 85 hanketta 239 on vielä auki. Niitä ei ole vielä saatettu loppuun. Much. There's, uh, another question. Kiitos. Sitten enkä käsitellä lisäkysymys. Das heißt, zwei Niin, kaksi kolmasosa ohjelmista on saatettu päätöksen, mutta yksi kolmasosa on edelleen avoinna. Mistä tämä sitten johtuu? Eihän tämä nyt ole normaalia, että viisi vuotta, kuusi vuotta lähestulkoon edellisen rahoituspuutteen jälkeen, että rahoitus päätöksen loppuun saattamisen vie yhtä kauan kuin sen aikaansaaminen. Mistä tämä johtuu? Miten selitätte tämän? Minkä ilmiön kanssa me tässä nyt oikein olemme tekemisissä? Eihän tämä nyt sovi. Well, uh, what takes time? Kaiken tämän tiedon kerääminen vie aikansa. Samanaikaisesti tarkastelemme, onko sääntöjä ja menettelyitä noudatettu jäsenvaltiossa. Valitettavaa kyllä. Tämä kaikki vie aikaansa. Olen aivan samaa mieltä siitä, että tämä vie hyvin pitkän aikaa. Se nopeus, jolla saamme tietoa jäsenvaltioista ja tietystikin pyrkimys välttyä riskeiltä, kun ohjelma saatetaan päätökseen. Mikäli emme ole vakuuttuneita siitä, kaikki siitä, että yksityiskohdat ovat kunnossa, emme voi ohjelmaa saattaa päätökseen. Ja vielä yksi lisäkysymys Rova Kressliltä, jos ymmärsin oikein. Sitten herra Kajaa. Se, mitä te analyysissä, ja herra Kajakin puhui jo tästä, siis te, minkä te näette päävirheeksi, mitään se, että rikotaan kansallisia sääntöjä. Tämä rikkomushan ei tule siitä, että kysymyksessä, mikä on tukikelpoista, on nimenomaan jätty jäsenvaltioille selvittää tukikelpoisuus. Että meidän Euroopan unionina ei tulisi asettaa tiukempia sääntöjä, jotta saataisiin virheaste alhaisemmaksi. Tämä samat virheet on tehty useakin ohjelmissa. Ja ne tavat muut selittää, mikä on tukikelpoista, eli kaos jatkuu edelleen. Toinen kysymys olisi, asioista kollega Piper puhui, tämä tulosten puute. Me annamme rahoja, annamme, käytämme rahoja siksi, että se on tarkoituksesta, vai käytämme rahoja siksi, että pyritään ratkaisemaan ongelmia. Ja en ole vieläkään täysin ymmärtänyt sitä, mikä vaikutelma teillä on siitä menestyksestä, joka näillä rahoilla on saatu aikaiseksi? Missä on se menestys, joka voidaan todeta näillä rahoilla saaduksi? Yeah, Mr. Commissioner. Difficult questions, but uh, perhaps uh, I just... Vaikeita kysymyksiä, mutta haluaisin kuitenkin sanoa yhden asian, että ehkä voimme auttaa komissiota, ehkä parlamentti voi auttaa komissiota tilanteen parantamisessa. Mr. Chairman, I believe that absolutely... Puheenjohtaja, uskon, että ne ovat äärimmäisen, olen, äärimmäisen olennaisia kysymyksiä. Jotta voimme puuttua analyysiin mukanaan mukana tuomiin lukuihin tai ne kyseenalaiseksi. Meidän täytyy selventää, kuinka olisi mahdollista parantaa esimerkiksi tukikelpoisuus sääntöjä. Miksi jätetään jäsenvaltioille niin paljon määrittelyn varaa tukikelpoisuussääntöjen osalta? Tämä liittyy läheisesti myöskin sosiaaliseen ja taloudelliseen realiteettiin, joka valitsee kussakin jäsenvaltiossa jäsenmaiden välisiin eroihin. Mikäli emme jätä joustavuutta, voimme valistaa vain yleisluontoiset ohjelmat. Katsomme kuitenkin, että sosiaalirahaston ja muiden resurssien avulla on tärkeää puuttua erityishaasteisiin, joita eri alueilla ja jäsenvaltioissa on. Mikäli tähän halutaan, tätä halutaan, niin tietystikin jotkut säännöistä mukaan tukikelpoisuussäännöt täytyy voida määritellä kunkin vallitsevan olosuhteen mukaan alueellisesti tai paikallisesti katsottuna. Tämä johtaa sitten erityismääritelmiin tai erilaisiin määritelmiin valtioissa. Ei tämä tarkoita sitä, että kaikki saadaan kerralla kuntoon. Joskus, kuten on havaittu, jäsenvaltiot oppivat vasta kantapään kautta, mikä on oikea tapa määritellä tukikelpoisuus, mutta tässäkin suhteessa uskon, että edistystä on jo saatu aikaan. Uskoakseni, uskoakseni myöskin yksinkertaistaminen auttaa. Mutta meidän täytyy kannustaa jäsenvaltiota todellakin käyttämään yksinkertaisempia vaihtoehtoja, jotta virhetaso saadaan alemmaksi. tuloksista sitten, niin kuinka me arvioimme tuloksia. Ehdottaisin, että tämä kysymys pitäisi asettaa oikean kontekstiinsa siihen, miten kriisi on vaikuttanut taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen EU-tasolla. Ja täytyy pohtia, kuinka vuoden 2009 ja 2010 lama on johtanut valtaviin työpaikkojen menetyksiin, mikä tarkastellaan aiempaa ohjelmakautta. Silloin valitsi erittäin suotuisa aikakausi. Työllisyystilanne parani, Lissabonin strategia ja elinikäinen oppiminen myötävaikuttivat uusien ratkaisujen löytämiseen ihmisten työllistämisen parantamiseksi, työllistettävyyden parantamiseksi ja e Euroopan unionissa pystyttiin satsaamaan inhimillisiin voimavaroihin. Laman myötä Kuten totesin jo herra Piiperille vastauksessani, tuli joitakin seuraamuksia, jotka kohdentuivat hyvin eriarvoisella tavalla eri eurovyöhykkeen maihin. Ja hyvin monet suotuisista hyvistä saavutuksista menetettiin. Ne valuvat hukkaan rahoituskriisistä huolimatta. Joissakin olosuhteissa inhimillinen pääoma sitä voidaan kehittää ja tämä on kasvun ja työllisyyden ja vaurauden lähde. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme rahoitusvälineitä, joita käytetään tehokkaasti ja järkevästi kriisin aikana. Siksi komissio omaksui aivan uuden suunnan, niin kuin teille totesin, koska yleensä jäsenvaltiot ryhtyvät aloitteellisiksi, kun pyritään muuttamaan operatiivisia ohjelmia Tällä kertaa katsoimme, että nuorisotyöttömyys on niin merkittävä ongelma, että komission täytyy ryhtyä tuomasta toimiin ja komissio teki ehdotuksia jäsenvaltioille tilanteen korjaamiseksi. Tuloksia täytyy arvioida omassa oikeassa kontekstissaan. Tilanne on tällä hetkellä äärimmäisen vaikea, mutta mikäli tarkastellaan tilannetta konkreettisesti katsottuna eri ohjelmia ja sosiaalirahaston vaikuttavuutta eri jäsenvaltioissa. Arviot osoittaisivat, että tilanne on melkoisen myönteinen. Kiitos. Seuraava on Jens Kaja. Aluksi kommentti näihin, tähän kysymyksen asetteluun. Minä olen ehdottomasti sen puolesta, että tässä valiokunnassa keskustellaan siitä, miten tulevaisuudessa laajennetaan painopistettä puhtaasti sääntöjen onnettamisen siihen, että katsotaan, mikä on suorituskyky. Olen saanut sihteeristä luvun, että Yhdysvaltain tilintustumistuin hyvin suuressa määrin yli neljä viidesosaa tutkimusta on sellaisia, että ne tutkitaan suorituskykyä. Lähdetään siis liikkeelle siitä, että jos sääntöjä ei noudateta, silloin varmastikaan ei voida edes saavuttaa haluttua tavoitetta. Eli tehdään tällaisen suorituskykyarvion yhteydessä implisiittisesti myös sääntöjen noudattamista koskeva arviointi, ar, tarkastus. Voidaan kysyä, mitä se saavutettiin, mitä herra Piper ja Rova kysyt oli aivan oikein, mitä rahoilla on saavutettu. Eli siis, jos syytään komissiota siitä, että se ei ole pystynyt hankkiutumaan eroon virheistä, se on pieni virheajatus, koska ajatellen tilannetta, ajatellen sosiaalirahaston suuruutta, voidaan olettaa, Inge, kuten sinä muotoilut, ongelma saataisiin, että ongelma saataisiin tällä tavoin pois sinun pitäisi pyytää sitten että sitä, että liittokassari ei suinkaan pienennä EUn budjettia, vaan tekee sen kaksi kertaa suuremmaksi, koska jo ennen kriisiä erinäisissä valtioissa Euroopan unionissa nuorisotyöttömyys esimerkiksi oli poikkeuksellisen korkea. Ja jos nyt komissio varmaan tätä ei näin tarkoitettu, mutta jos sanotaan, että komission tulee nyt hoitaa ongelma pois päiväjärjestyksessä, se ei pysty siihen varmaankaan yksin. Ajatellaanpa iskusanaa jota Saksassa erityisesti pidetään arvossa. Se ei varmasti olisikaan sitä, mitä jäsenvaltiot haluaisivat. Me voimme läheisyysperiaatteen osalta sanoa sitä, että komissio tekisi syvälle meneviä esityksiä siitä, mitä se haluaa muuttaa, mutta jos se samaan aikaan sitten tulee tilanteeseen, jossa näitä pyritäisiin soveltamaan Saksassa, niin komissiolla ei ole itse asiassa asiaan mitään sanottavaa, kuten Piper sanoi. Siis tämä tällaisena ystävällisenä vinkkinä, emme, kaikki olemme ostaneet suositumme sille, että komissio nyt eurooppalaisen ohjausjakson myötä voi tarkastella sitä, miten budjetti toteutetaan kansallisesti siinä määrin, että jos ajattelen kansallisten äh, budjettivaliokuntien toimivaltaa. Se on sellaista erinäisissä, erinäisissä osin, että siitä voidaan kyllä keskustella, jos komissio antaa pikku vihjeen siitä ohjausjakson puitteissa, että, että Saksassa kenties on paras ajatus, että otettiin käyttöön tämä vanhempaan lastenhoitotuki, niin se on sitten luku sinänsä, mitä sitä ajatellaan. Miten komissio nyt niitä varoja käyttäen, jotka me asetamme sille budjetin budjettivallan toteuttajina jäsenvaltiot, mitä jäsenvaltiot tekevät, miten, on, jäsenvaltiot, miten budjetti, komission tätä kautta pystyy ratkaisemaan ongelman. Olemme pitkälti jo sen rajoilla, mitä komissio pystyy ylipäätään samaan aikaan. Me, me haluamme saada parhaat tulokset. Ja me voimme keskustella siitä, että pitäisi saada aikaan enemmän suorituksen suorituskyvyn tarkastuksia kuin sääntöjen ottamisen tarkastuksia. Haluaisin vielä esittää yhden kommentin kollega Andorille, kuin puutumme asiaan muuten. Kysymys, joka liittyy rahoitusvälineisiin. Tämähän on uusi väline budjetin toteuttamisessa, jonka niin pitkälti kuin olemme budjetin kanssa tekemisissä, me voimme tarkastella sitä ilolla, koska eurooppalaiset varat, kun sitä käytetään, se antaa tällaisen suuremman vivun, mutta kun kysymys on sääntöjen noudattamisesta ja niiden valvonnasta, voidaan olla hiukan huolissaan, koska mahdollisesti tämä välineistö valvontaa varten, nimenomaan rahoitusvälineen valvontaa varten, sitä ei vielä riittävästi ole olemassa. Minua kiinnostaisi, herra Andor, miten pitkälti teidän toimialallanne tätä on sovellettu ja miten, miten motivoituna voisi katsoa sitä näitä rahoitusvälineitä. Ja sitten vielä tilintustuomioistumia. Minä olen eri keskusteluissa, joita olen käynyt komission yksikköjen kanssa, kuullut, että nämä kolmikanta tapaamiset, tilintustuomioistuin, komissio ja kansalliset viranomaiset, ajatellen koulutustoimenpiteitä joista komission sen Andor puhui, ovat tuottaneet hyviä tuloksia. Eli siinä hetkellä, kun kolme osallista tahoa ovat yhdessä ja alkavat ymmärtää sitä, miten työtä tehdään ja katsovat myöskin, ymmärtävät myöskin, miten tarkastustoiminta tehdään, miten arvioidaan virheastetta. Ja silloin se on juuri sitä, mitä me toivomme, että jäsenvaltioissa syntyy suurempaa ymmärrystä sille, miten eurooppalaisten varojen valvonnan tulee tapahtua. Minua kiinnostaisi, miten tilintarkastustuomioistuin itse arvioi näitä toimenpiteitä. Onko sillä resurssit eh, laajentaa jotakin tällaista? Kiitos. Yeah. A wide range of... Laaja kysymysten kirjo. Olkaa hyvä komission jäsen. Voisitteko käyttää taas puheenvuoron. Kiitos herra Gaia. Lyhyesti vain tuohon Saksan tilanteeseen, jos tätä voin kommentoida. Viittaisin näihin maakohtaisiin suosituksiin. Jotakin viittauksiahan tehtiin työmarkkinapolitiikoihin ja erityisesti siihen, kuinka osallistutaan, niin että tämä olisi tässä mielestäni tämä viitekohta ja uskon, että tästä ei tarvitse keskustella pidemmälle. Mitä tulee tähän uut, uusiin rahoitusinstrumentteihin, jota kyselitte tuossa, tietysti kiinnitämme erityistä huomiota siihen, kuinka nämä suoriutuvat koska kysymyshän on aika innovatiivisista välineistä ja tietysti myöskin muita rakenne rahastovaroja on tältä osin seurattu. Ja tässä on ollut paljon kiinnostusta nähdä, ähm, mikä on ollut suorituskyky, suoriutuminen, mutta myöskin toisaalta säännönmukaisuus tällä alalla. Ja mitä tulee tähän osastoon, niin kysymys on vain parista prosentista. Ja tämä on tietysti aika vaatimaton osuus, mutta tietystikin on seurattava erityisesti riskien esiintymistä sellaisissa erilaisissa muodoissa, jonka haluaisimme kuitenkin nähdä vähenevän, kuten vaikka mikroluotot jäsenvaltioiden mielestä se kenties on välttämätöntä. Mitä tulee kuitenkin tämä kahden prosentin laatuun, niin emme ole nähneet tässä kuitenkaan mitään kielteisiä kokemuksia tässä, mitä tulee säännönmukaisuuteen. Ja tämä ei poikkea paljoakaan keskimääräisestä tasosta, mutta jatkamme kuitenkin edelleen huomion kiinnittämistä tähän ja seuraamme tilannetta tarvittaessa. Mitä tulee kolmikanta menettelyyn, jälleen kerran korostan, että tämä on hyödyllistä, ei pelkästään vain menesyt ajatellen, tiedon vaihtoa ja asioiden selventämistä ajatellen, vaan myöskin se on hyödyllistä tulevaisuutta ajatellen. Tällä tavalla muovataan paremmin käytäntöjä jäsenvaltiossa ja mm, saadaan viestejä välitettyjä, välitettyä siitä, kuinka hallinnointia voitaisiin vielä parantaa. On siis hyvin tärkeää, että jatkamme tätä ja olen johdonmukainen tässä asiassani ollut komissiossa ja äh, haluan tukea siis tätä toimia. Meillä on vielä kaksi kollegaa puhelistallani ja lisäksi yksi kysymys oli vielä auki tientarustoimisten suuntaan. Mitä niihin kolmikanta keskusteluihin tulee osana tätä kontradiktorista prosessia? Me haluaisimme muistuttaa siitä tosiasiasta, että kolmikantakeskustelut ovat ja ovat jatkossakin ensimmäinen askel tässä kontradiktorisessa prosessissa. Ja kaikki riippuu ensinnäkin niistä kirjallisista vastauksista, joita ensimmäiseltä saadaan tuomioistuimen antamiin huomioihin. Näitä täytyisi pitää mahdollisuutena tai tilaisuutena jäsenvaltioille pistää asiansa kuntoon ja antaa tyhjentäviä vastauksia tilintarkastustoimijoistamme huomautuksiin. Siksi komission täytyisi kannustaa jäsenvaltioita tekemään näistä vastauksista mahdollisimman tyhjentäviä. Jäsenvaltioita täytyy tehdä selväksi, että kolmikantakeskustelut ovat yksi keino, joihin täytyy turvautua vasta normaalien menettelyiden epäonnistuttua, mikäli sieltä muiden saada kuntoon, niin sitten vasta ryhtyä näihin toimiin. Näiden kolmikantaneuvotteluiden yhteydessä täytyy muistaa, että niihin täytyy valmistautua kunnolla ennalta. Näitä menettelyitä käytettiin hyväksi vuonna 2011 vuosikertomuksen luvun kuusi pohjalta. nämä ovat kuitenkin epätavallisia poikkeuksellisia menettelyitä, joilla halutaan selventää asioita. Mutta erityisesti jäsenvaltioiden täytyy pystyä selventämään, mitä ongelmia tilintarkastuksessa on syntynyt ja miten jäsenvaltiot sitten vastaavat tuomioistuimen alustaviin havaintoihin. Yes, uh, certainly I fully... Niin, ymmärrän, ymmärrän täysin ja kunnioitan herra Ispirin näkemyksiä tähän kysymykseen. Ja toivoisin, että näkemyksemme eivät olisi ristiriitaisia, vaan täydentäisivät toisiaan, kun ajatellaan tämän äh, toimen äh, ansiokkuutta. Haluan korostaa vielä sitä, että tämä kolmikantaisuus on ollut meille hyvin hyödyllistä. Äh, kysymyshän on paljon systeemisemmästä ähm, valvonnasta jäsenvaltioiden toimien osalta ja sen takia uskomme, että tämä on vain pitemmän aikavälin sijoitus ja se voi tuoda meille hyötyä pitemmällä aikavälillä. Ja varmasti emme usko, että se millään lailla korvaisi jotakin muita vakiokäytäntöjä. Okei, okay, vielen Dank. Als nächstes... Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Andreasen. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Uskoakseni on erittäin vaikea päästä suoritusarviointeihin mikäli meillä selkeää kuvaa ongelmien oikeellisuudesta ja säännönmukaisuudesta. Haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että nuorisotyöttömyys on tällä hetkellä 11,7 prosentin luokkaa korkeammalla tasolla kuin koskaan Euroopassa. Te sanoitte, että kriisi on tuhonnut työtäkin tuloksia, joita saatiin aikaan komission ponnisteluiden avulla tällä saralla. Tämä minua huolestuttaa. Uskoakseni kaikki, mikä pistetään talousarvion tällä saralla, olisi pitänyt pistää kunnolla täytäntöön, mikä näin olisi. Meillä olisi tänä päivänä nuoria yrittäjiä, jotka olisivat voineet auttaa meitä pois tästä kriisistä. Näin ei tänä päivänä tilanne ole. Te syytätte pankkeja ja rahoituslaitoksia, koska nämä eivät anna luottoa ihmisille. Ja tämä saattaa olla osatekijänä tähän ongelmaan, mutta minä pelkään paljon, että te ette tunnusta omaa vastuutanne tästä kriisistä ja työttömyydestä. Uskoakseni komission politiikassa on jotakin vialla. Uskoakseni tulokset yleisesti ottaen osoittavat tämän. Tällä hetkellä monet meistä täällä salissa olemme mukana neuvotteluissa vuoden 2013 talousarviosta – ja samalla keskustellaan 2014-2020 aikakauden rahoituskehyksistä, enkä haluaisi laittaa enempää veronmaksajan, veronmaksajan rahaa politiikkaan, joka ei toimi. Nyt on tullut aika lopettaa pohdinnat ja ryhtyä todellisten ratkaisujen toteuttamiseen kriisin voittamiseksi. Nuorisotyöttömyys on avainkysymys. En usko, että teidän politiikkanne auttaa Eurooppaa pois kriisistä. Kuulisin mielelläni teiltä vähintäänkin sen, tunnustatteko, että et ainakin muutamassa kohtaa teidän politiikkanne on mennyt hako teille. Uh, thank you much. Kiitoksia. Uh, olen iloinen siitä, että nyt uh, menemme tulospohjaiseen arviointiin ja tässä järjestelmässä ja myöskin muissa ähm, välineissä. Ja nyt äh, olemme todella lähteneet tälle uudelle komission ehdottomalle tielle, mutta ehdotan, että kuitenkin keskitymme nykyiseen äh, tilanteeseen vielä. Olen samaa mieltä, että tämä on hyvin tärkeä kysymys. Miksi äh, nuorisotyöttömyys nyt lisääntyi kriisin alkuvaiheessa erityisesti Espanjan kaltaisessa maassa. Mitä tapahtui aikaisemmin ja mitkä olivat EU-rahastojen ähm, toimet ja kuinka me toimimme tuossa yhteydessä? No, minun mielestäni tämä rooli oli aika vaatimaton ja perustavanlaatuinen ongelma liittyy siihen, kuinka nämä tietyt taloudet toimivat, kun työttömyys lisääntyi. Se äh, kehitys tapa, jonka ne valitsivat suhteessa aikaisempaan sykliin, erityisesti Espanjassa, oli, liittyy siihen, että talouskasvu oli liiaksi sidoksissa vain joihinkin tiettyihin sektoreihin, kuten juuri vaikkapa kiinteistö- äh, tai rakennusalat, ja äm, tämä sitten muodostui, osoittautui kuplaksi, ja äm, boomin aikana monet nuoret olivat äh, hyvin kiinnostuneita juuri näistä aloista monet mm, keskeyttivät opintonsa saadakseen nopeammin omaisuutta sen sijaan, että olisivat investoineet itsensä. Ja kuinka tämä olisi sitten voitu välttää erilaisella lähestymistavalla, kun ajatellaan EU-varoja ja sosiaalirahastoa. Uskon, että näiden ohjelmien kehittely erityisesti oli alueiden ja jäsenvaltioiden käsissä ja meiltä kenties puuttui jotakin tällaista, tällaisia taustapilareita paremmassa hallinnoinnissa. Siis se, mitä meillä on nyt ollut käytössä vain viimeisten kahden vuoden aikana, on tämä kapasiteetti myöskin vaikuttaa jäsenvaltioiden politiikoihin, myöskin talouden hallinnointijärjestelmän puitteissa tässä eurooppalaisessa talouden ohjausjaksossa. Ja tässä on tällainen selkeä linkki näihin näihin suosituksiin ja toisaalta siihen, kuinka eu rahoitusinstrumenttia käytetään. Tämä siis antaa mahdollisuuden käyttää niitä paremmin. Esimerkiksi vaikkapa juuri ammatillisen koulutuksen uudistaminen. Viime viikolla juuri Lissabonissa totesin, että Sosiaalirahaston, sosiaalirahastoa on käytetty hienosti erässä hankkeessa, jolla on pyritty hyödyntämään teknologioita ammatillisessa koulutuksessa. Olisiko tällä sitten voitu välttää kriisi Portugalissa? No kenties ei, mutta kuitenkin investointi on nyt mennyt oikeaan suuntaan. Laajemmat politiikat kuitenkin kilpailukyvyn ja raho, rah, varainhoidon osalta näissä maissa eivät kuitenkaan luoneet oikeata ilmapiiriä ja kun sitten kriisi puhkesi, niin valitettavasti monet asiat vain ne kärjistivät sitä sen sijaan, että ne olisivat johtaneet siihen, että, että kriisi olisi voitu välttää. Uskon siis, että kysymys on hyvin mutkikasta asiasta ja totean, että aikaisemmat politiikat kenties olisivat voineet olla hiukan voimakkaampia tietyiltä osin. Ja tätä on tarkasteltava tulevaisuudessa kielitaito tai yrittäjyys ja erityisesti juuri kielitaito on nyt etusijalla koulutuksen kehittämisessä joissakin näistä eteläisistä maista. Samoin myöskin TVT, tieto- ja viestintäteknologia, sehän liittyy horisontaaliseen tietoon, jota todella tarvitaan kaikissa ammateissa, niin että mutta nämä johtopäätökset on siis jo todettu työllisyyspaketissa sen komissio hyväksyi huhtikuussa ja tämä tuo ohjausta sitten siihen keskusteluun, jota komissio käy jäsenvaltioiden kanssa, kun mietitään tämän rahoituskauden tulevia hankkeita. Komission jäsen, tämähän on sitten yhteydessä siihen keskusteluun, jota esittää joka liittyy niin kysymyksiin, joita Markus Vipe ja Jean-Pierre esittivät. Siis jos on tällainen yhteinen hallinto, silloin jäsenvaltiot ovat operatiiviset puitteet ja euroskeptikot arvostelevat sitä, että varat ohjataan väärille talouden sektoreille. Voisiko tässä jokin ero, jos te voisitte päättää asiasta? Mitä olisivat ne läksyt, joita voidaan oppia seuraavaa rahoitusjaksoa varten? Oletteko tiukemman ehdollisuuden kannalla EUn varojen ohjaamiseksi muille yhteiskunnan sektoreille? In favor of. Puheenjohtaja olen puoltanut suurempaa ehdollisuutta, erityisesti kun kysymys on varsinaisista politiikoista, joita jota on käytettävä rahoitusinstrumenttien osalta ja myöskin kun kysymys on uudesta rahoitusnäkymäasetuksesta. Me olemme tuoneet enemmän äh, tällaista äh, ennakkoehdollisuutta äh, näihin vaatimuksiin, että jopa ennen kuin konkreettisia ohjelman suunnittelutoimia aloitettiin, olemme keskustelleet useiden kumppaneiden kanssa jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla. Ja olemme todella korostaneet, että investointiprioriteetit on otettava huomioon. Ja kaikki tämä tietysti myöskin tämän 2020 strategian puitteissa. Ja minä puolan tätä kovasti tarvitaan varmasti erilainen tasapaino kuin menneisyydessä toisaalta sen välillä, mikä on EU-toimielinten rooli ja toisaalta taas mikä on jäsenvaltioiden rooli. Mutta uskon, että onnistumme tässä ilman, että joudumme asettamaan kyseenalaiseksi tätä jaettua hallinnointia. Mutta korostamme kuitenkin enemmän näitä jaettuja tavoitteita EU-tasolla ja minun osaltani tietysti talous, työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa ja sitä lisäarvoa, joka voidaan saada talouden hallinnoinnista ja eurooppalaisesta talouden ohjausjaksosta jotta todella saataisiin konkreettisia suosituksia ja luotaisiin side näiden ja toisaalta rakennerahastojen toiminnan välillä. Äh, Kiitos. Seuraava puhuja on Ingen Gressle. Vielen Dank. Ich muss noch mal nach. Kiitos. Yritän vielä kerran sitä lisäkysymys. Kun kollegan Kajer sanoo, että paremman varainkäytön aloite, se on se, mitä tämä valiokunta on pyrkinyt saman vuosien ajan. Että näin käytettäisiin paremmin tavaroita komissio saa jäsenvaltioita veronmaksajilta käyttöönsä. Näin tässä nyt sen, että jotkin jäsenvaltiotkin näyttävät nyt pohtimaan tätä asiaa johtaneet sen omaksensa ja oli korkea aikakin ne varat, joita meillä on, meidän täytyy, että meidän täytyy osoittaa todistein se, että sanotaan on syntynyt tuloista, ja tätä, nämä todisteet näen nyt vain osittain. Haluaisin sitä kaksi kysymystä. Ensimmäinen niistä koskee globalisaatiorahastoa, josta emme vielä ole puhuneet lainkaan. Missä te näette globalisaatiorahaston suurimman saavutuksen, jopa yksittäiset hankkeet, joista voisitte sanoa, että niiden kautta nähdään, miten hyvin rahasto toimii. Ja sitten nämä työryhmä, tämä työryhmä. Te sanoitte, että te harjoitatte läheistä yhteistyötä Kreikka-työryhmän kanssa. Ja tilanne Kreikassahan on sellainen, mikä pitää pohdituttaa meitä kaikkia. Saanko kysyä, miltä yhteistyö näyttää? Mikä on työryhmän tehtävä sosiaalirahaston ohjelmien toimeenpanossa? Miten tämä konkreettisesti pitäisi nyt nähdä tämä yhteistyö? Mitä se on? Ja. First, um, concerning the European globalization. Uh... Ensinnä mitä tulee tuohon globalisaatiorahastoon, uskon, että tämä on hyvin tärkeä, kenties aivan välttämätön väline, jolla on todella valtava lisäarvo. Tämä laajempi kriisi, kun työllisyys romahti monissa maissa, niin tämän myötä onnistuttiin todella auttamaan ihmisiä tilanteissa, joissa paljon sanottiin irti ihmisiä lyhyellä aikavälillä. Tällä tavalla he löysivät uuden työpaikan, olipa kysymys sitten vaikkapa yrittäjyydestä tai uudesta työpaikasta suhteellisen nopeasti. Ja me olemme tehneet vuosittaisia tilastoja tästä ja viimeisin niistä on edelliseltä vuodelta äh, elokuusta ja se osoitti, että tämä äh, mikä oli tämän globalisaatiorahaston kapasiteetti juuri niinä aikoina, kun finanssipolitiikkoja täytyy kiristää, niin silloin jäsenvaltioiden todella täytyy seurata ja totella paljon kurinalaisemmin niitä finanssipoliittisia sääntöjä, joita EMUlla on. Ja uskon, että tämä rahasto todella edustaa suurta eurooppalaista lisäarvoa. Se auttaa auttaa niitä työntekijöitä, jotka sanotaan irti, erityisesti kun tuotantoa siirretään. Tätä on toteutettu aikaisemminkin, mutta tämän tyyppinen järjestely on sitten kuitenkin aikaisemman kriisin osalta lakkautettu, koska kriisi vaikutti vähemmältä. Mutta joka tapauksessa noin sata hanketta on ollut käynnissä lähestulkoon kaikissa jäsenvaltioissa on käytetty tätä rahastoa ja ainakin suuri osa olisi ollut tukikelpoisia näistä hankkeista, mutta kuitenkin työntekijät ovat näistä hyötyneet ja viranomaiset ovat pitäneet kokemuksia hyvin myönteisinä. En tietenkään kiellä sitä, että jotakin vaikeita kysymyksiäkin on ollut tai tilanteita on ollut. Valmistelut kestäneet hiukan liian pitkään, mutta joka tapauksessa kysymys on ollut tukikelpoisuuden tulkinnasta, mutta kaiken kaikkiaan äh, Meillä on ollut hyvin myönteisiä kokemuksia ja tämä myöskin pohjaa siihen, että uutta tällaista vielä laajempaa rahastoa on nyt ehdotettu tukikelpoisuuden puitteissa erityisesti. Sitten Kreikan tilanne. So why even before... Työryhmä, Kreikan työryhmä aloitti toimintansa minä tapasin herra, herra Reichenbachin ja useisiin otteisiin äh, olemme saaneet tietoa äh, siitä, äh, kuinka työt etenevät. Ja minun näkökulmastani sosiaalirahaston täytäntöönpanossa avainasiassa on se, kuinka äh, pidetään edelleen painopiste ähm, siinä, äh, että hallitus toteuttaa niitä tärkeitä uudistuksia, jotka täytyy toteuttaa, ja että kiinnitetään huomiota myöskin ähm, äh, hallituksen asianmukaisten ministereiden ja erityisesti työllisyysministeriön mahdolliseen sosiaalirahaston käyttöön. Erityisesti sellaisissa tilanteissa, kun kyse on muutoksista ministeriön henkilöstössä ja korkeamman tason virkamiehissä tiheämmin. Ja näinhän on tapahtunut menneisyydessä. On siis hyvin tärkeää, että olemme johdonmukaisia tässä ja että välitämme tietotaitoa ja myöskin ne komission prioriteetit hallinnolle, jotka ovat meille tärkeitä. Tällä tavalla työryhmä on ollut hyvin hyödyllinen, mutta tällä ei myöskään voida korvata myöskään niitä rutiinitoimia, joita komission oma henkilöstö toteuttaa ja senhän on, ja kysymyshän on siis konsultoinnista ja säännöllisistä vierailuista ja muusta avunannosta. Kiitos komission Andor. Rova Kresslellä on lisäkysymys. Minullakin oli kysymys, minullakin oli lisäkysymys. Tämä paremman varojen käytön aloite. Iso-Britannia, Saksa ja eräät muutkin nettomaksajat ovat sitä mieltä, että paremmalla menopolitiikalla voitaisiin säästää rahaa. Mitä te ajattelette tästä? Tai näettekö mahdollisuuden, että joissakin maissa, joissa talouden tilanne on parempi, menoja sosiaalirahastosta voitaisiin säästää ja tätä kautta pienentää talousarvion kokonaissuuruutta. Voisitteko kenties sanoa tähän esitykseen jotakin, koska juuri nettomaksajat pitävät siitä kiinni, että budjettia leikataan. Kysymys kuuluu, pidättekö järkevänä sitä, että sosiaalirahaston varat jaetaan eri tavoin alueellisin painopistein. tosin sanoen taloudellisesti voimakkaamista maista kriisiin, lähteisiin, niihin maihin, joissa on nyt todella vaikeaa. Well, I'm very much in favor. Olen pitkälti sen puolella, että varoja käytetään paremmin ja uskon, että käytänteet, joita työllisyyspolitiikan pääosasto on ottanut käyttääkseen, on ottanut paremmin parempaan käyttöön ja uusia esityksiä on tehtykin asetuksia, joka koskee sosiaalirahastoa, jotta voidaan parantaa eh, sääntöjen, sääntöjen noudattamista ja myöskin parantaa suoritusta suorituskykyä, tulosta. Tulokset, joita sosiaaliston kautta voidaan jäsenvaltioita auttaa saavuttamaan. Siis pitäisikö tämä nyt sitten nähdä tapana säästää tai pienentää sosiaalirahaston budjettia tai Euroopan budjettia yleisesti? Rehellisesti sanottuna, minä olen epäilevä. Uskon, että kaikki jäsenvaltiot, kaikki jäsenvaltiot kohtaavat vakavia haasteita työmarkkinoilla, myös ne, jotka ovat onnistuneet säilyttämään hyvän suoritustason työllisyysastetta ajatellen ja ajatellen työpaikkojen lisäämistä viime vuosina tämän laman aikana reuna-alueilla suuri kysymys kuitenkin on työttömyys ja työpaikkojen luominen ja se, että keskitytään kriittisiin ryhmiin, kuten nuorisoon. Nuorisotyöttömyys on jakautunut hyvin epätasaisesti EU:ssa, mutta se mikä on jakautunut epätasaisesti on ikääntymisen haaste, se, että investoidaan työllistettävyyteen ja kilpailukykyyn nimenomaan iäkkäämmän työvoiman piirissä. Ja myöskin niissä maissa, joissa suorituskyky on ollut parempi, niissä on sukupuolinen, sukupuolten välinen epätasapaino työmarkkinoilla ja ollaan myöskin kohtaamassa tilanne, jossa on puutetta pätevyydestä ja taidoista. Kun hyvin toimivien maiden ministerit, olen tavannut heitä, ministeri van der, Leyen, van der Leyenin, ja on ollut hyviä mahdollisuuksia keskustella puutteista – ja pullonkauloista, joita on olemassa Saksan työmarkkinoilla, mutta myöskin on tavannut muita muiden maiden edustajia, joissa demografinen kehitys ja talouden haasteet ovat voimakkaasti yhteydessä työmarkkinoiden potentiaaliin ja siihen, miten työllisyys voi osaltaan edistää taloudellista menestystä. Usein nähdään, että on olemassa puutteita jotka ovat yhteydessä tiettyjen taitojen puuttumiseen, siihen, että puuttuu koulutettua työvoimaa. Ja tämä voidaan jakaa sektoreittain, katsella sektorikohtaisesti asiaa aluekohtaisesti, mutta kokonaisuudessaan se on hyvin yleinen kysymys. On myös tarvetta sille, että sosiaalirahasto tukisi rajat ylittäviä hankkeita, että saisi aikaan liikkuvuutta, että olisi, meillä on saadaan aikaan yhteistyötä julkisen sektorin työnantajien kesken eri jäsenvaltioissa. Juulet Saksan kaupungit, kuten Berliini, eivät ole ongelmattomia. Ajattelemme miksi nuorisotyöttömyyttä ja juuri sellaisia yhteisöjä kaupungin sisällä, jotka ovat ennen kaikkea maahanmuuttajataustaisia. Ja tästä syystä olemme puhuneet maakohtaisista suosituksista, jotta pyritään investoimaan enemmän inhimilliseen pääomaan, siihen, että pyritään torjumaan koulun keske, koulunkäynnin keskeyttämistä ennen kaikkea, kun on kysymys yhteisöistä, joissa on maahanmuuttajataustaisia ihmisiä paljon. Ja nämä suositukset ovat sellaisia, jotka voidaan asioita, joihin voidaan tarttua käyttäen Euroopan sosiaalirahaston varoja. Mutta meidän täytyy kuitenkin saada aikaan hyvin tasapainoinen lähestymistapa ajatellen sitä, miten sosiaalirahaston varoja käytetään yli ja eri jäsenvaltioissa. totta, että kohesiopolitiikkaa yleisesti se tulisi kehittyä syrjäisempiin, vähemmän kehittyneisiin alueisiin, joissa tulotaso on keskitasoa alhaisempi, mutta olemme kuitenkin olleet sitä mieltä, ja olemme edelleen sitä mieltä, että kohesioresurssien jakamisessa – pitäisi olla tasapainoisempi lähestymistapa ajatellen tarpeita, joissa on kysymys myöskin sosiaalirahaston tuesta. Ajatellaan sitä, miten kello on enennyt. Meillä on vielä kolme puheenvuoroa, Gräste, Rubik ja vielä, jos hän haluaa, esittelijä Inge. Sinulla oli vielä lyhyt lisäkysymys. Die Sache mit der Niin, tämä työryhmä, minä en oikein vieläkään ymmärtänyt, miten tämä yhteistyö nyt on kuviteltavissa Kreikka-työryhmän kanssa. Kreikka-työryhmä siis pää, työllisyyden pääosaston kanssa. Miten tämä käytännössä sujuu? Työryhmässähän on noin 30 ihmistä. On selvää, että he eivät voi muuttaa koko Kreikkaa, mutta kuitenkin toivon, että kaikille tämä on selvää. Mutta mikä rooli tällä työryhmällä todella on sosiaalirahastoa ajatellen. Minua tämä todella kiinnostaa. Olen pahoillani. Ehkä kysymykseni tai ehkä teidän vastauksenne siinä oli tämä, joten tämä jotenkin riippuu tästä, mitä niin vielä oikein ymmärtänyt. Sitten Paul Rybik. Joo, tämänkin. Kiitos, herra komission jäsen. Työttömyys on ilmiö, joka valitettavasti vahvistuu yhä enemmän. Oletteko pohtinut, millaiset ovat tulokset ohjelmista, jotka liittyvät itsenäisen ammatin harjoittamiseen, että, ihmiset, että he perustavat pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja että heistä tulee tätä kautta työnantajia. Onko tätä asiaa mietitty ja miten menestyksekkäitä käytännössä on ollut se, että on helpotettu ihmisten ryhtymistä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi, yrittäjiksi, ja miten voitu saada aikaan houkutuksia sille, että nuoret miehet ja naiset ryhtyvät työnantajiksi. On kolmessa konkreettisia tuloksia ohjelmista, miten on saatu tätä kautta lisää työnantajia vakiintumaan Eurooppaan. Kiitos herra kollega Rybik tästä hyvin tärkeästä näkökannasta. Tämäkin oikea ajankohta viitata siihen, että meillä tänään on vierailijaryhmä Baden-Württembergin osavaltiosta. Kysymys on käsityöammattien harjoittajista. Ja tässä yhteydessä haluaisin komission sen Andor todeta, että Nimenomaan Saksan liittotasavallassa käsityöammattien harjoittajien osalta tämä dualinen koulutusjärjestelmä on se, joka on hyvin tärkeä ja, ja se on yksi syy siihen Saksassa, että nuorisotyöttömyys on alhaisempi kuin muualla. Herra Rybik otti esille juuri tärkeän kysymyksen, joka koskee sitä, pitäisikö Euroopan unionin varoja käyttää paremmin yrittäjyyden, yritysten perustamisen edistämiseen – ja täällä puhuttiin myöskin ammatillinen koulutus, siis ammatillisen koulutuksen vahvistamisesta. Kenties voisitte tähänkin vielä sanoa jotakin. Mr. Chairman, uh, let... Puheenjohtaja, kenties voin pyytää, että pääjohtaja täydentää vastaustani työryhmän työn osalta. Rova Kresle esitti tätä koskevan kysymyksen. Itse vastaan sitten kysymykseen, joka koskee yrittäjää yrittäjyyttä, itsenäistä ammatin harjoittamista ja nuorten työllisyyttä. Kiitos. Työryhmä ei toimi tyhjössä. Työryhmä vierailee jatkuvasti Ateenassa tietystikin ja sitten se tekee ehdotuksiaan. Pääosaston välisissä kokouksissa tarkastellaan tilannetta. Komissiossa kaikki pääosasta tekevät tässä yhteistyötä. Työllisyydellä on merkittävä roolinsa, koska olemme ottaneet osittain vastuun teknisen avun antamisesta Kreikalle sellaisten ohjelmien yhteydessä, joita on kehitetty työryhmän työn tulosten perusteella. Täten minä omalta osaltani olen vastuussa tästä työstä ja yksi pääsastoni edustajan mukana työryhmän työssä – täten joita myöhemmin koituvat sitten minun vastuulleni tämä käytön yhteistyöstä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että työllisyyspääosastolla on sananvaltaa kaikkien asioiden suhteen, mutta kun on kyse kapasiteetin rakentamisesta ja teknisen avun antamisesta tässä suhteessa ja laajamittaisista inhimillisen kapasiteetin rakentamisesta toimista, me olemme viime kädessä vastuussa ja täytäntöönpano puolesta erityisesti. Mr. Chairman, on the... Puheenjohtaja, mitä tulee tähän kahtalaiseen koulutukseen, koulutukseen ja työssäoppimiseen? Me kannatamme tällaista ja myöskin eurooppalaisen talouden ohjausjakson yhteydessä olemme pyrkineet myötävaikuttamaan tällaisiin toimiin niissä maissa, joissa tämän tyyppistä koulutusta ei ole. Lisäksi toteaisin, että Frank Morter Alkimäärät Zeitungissa oli hiljattain artikkeli, jonka mukaan käytännössä tarvittaisiin kolmi tahoista koulutusta, ammattikoulutusta, jossa on mukana työkokemusta samanaikaisesti ja myöskin kielten oppimista, kaikki näitä kolmea yhtä aikaa. Täten voitaisiin luoda todelliset eurooppalaiset työmarkkinat ja jokaisella ihmisellä pitäisi olla todellinen ura joka johtaa sen, että he toimivat pelkästään yhdessä, vaan useammassa jäsenvaltiossa. Tämä on erittäin tärkeää kilpailukyvyn kannalta, etenkin mikäli Euroopan unionin rahasta on kyse. Euroopan unionin rahaa voidaan tähän käyttää esimerkiksi sosiaalirahaston varoja. Voidaan käyttää tämän tyyppisiin uudistuksiin ja uuden tyyppisen ammattikoulutuksen kehittämiseen. Tällaiselle olisi suurikin kysyntä. Sitten itsenäisestä ammatinharjoittamisesta. Tätä voidaan edesauttaa erityisestikin mikrorahoitusohjelmien kautta, mikrorahoitusfasiliteetin avulla. Ei tämä suljettu pois myöskään sosiaalirahaston toimista. Usein tällaista voidaan myötä tukea myöskin globalisaatiorahaston avulla ihmiset, jotka ovat äh, joko työttömiä tai työssä, voivat äh, ryhtyä yrittäjiksi tämän avulla. Synteettistä tietoa, mikäli meillä on tästä, voimme tämän tiedon teille toimittaa myöhemmin. Mikrorahoitusjärjestelmä keskittyy nimenomaan tämän tyyppisiin kysymyksiin. Tällaista toimintaa on jo olemassa noin 15 jäsenvaltiossa – Käytännössä kokemusta on vain alle kahden vuoden ajalta, koska tätä koskeva päätös tehtiin keväällä 2010, mutta käytännössä työ aloitettiin vasta todenteolla tammikuussa 2011. Tätä, tämän vauhtia voitaisiin tietystikin vielä nopeuttaakin yhteistyössä Euroopan investointirahaston kanssa – voidaan saada lisää vauhtia täytäntöönpanoon. Yli 12 jäsenvaltiota on jo toteuttanut tällaista mikrorahoitustoimintaa ja tämä on merkittävää työtä, jota täytyy tukea. Hiljattain vierailin Sloveniassa ja sitä aiemmin Puolassa. Siinä pystyin henkilökohtaisesti tarkastelemaan tilannetta käytännössä kumppanin kanssa – tarkastajien täytäntöönpanoa ja myöskin avun saajia. Kyse on elämän eri sykleistä ja sen vaiheista, erityisestikin kun on kyse nuorista, mutta myöskin vanhemmasta työikäisestä väestöstä ja heidän ammattikokemuksensa kehittämisestä. Huolimatta siitä, mitä syitä on taustalla, saattaa tulla eteen uranvaihdos ja migratus on tarpeellista, tai kun nainen palaa lapsen saatuaan takaisin työmarkkinoille. Tämäkin naisten ryhmä muodostaa väestöryhmän, johon kannattaa käyttää, kiinnittää enemmän huomiota eri jäsenvaltioissa. Tämä mikrorahoituksesta. Tätä koke- kokemusta voitaisiin myötä vaikuttaa tai tukea myöskin sosiaalirahaston kautta yhä enemmän. Kiitos. For your statements. Uh, Kiitos, herra komission jäsen vastauksesta voimme sitten päätä tämän kohdan käsittelyyn. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu, josta oli meille apua. Saimme lisää näkemystä asioista. Pitäkää mielestäni, että me tällä pidämme arvossa sitä, että virheaste sillä budjetin osalla, josta te olette vastuussa, on lähellä 2 prosenttia, jonka haluaisimme saavuttaa budjetissa kokonaisuudessaan. Mutta että kuitenkin on joitakin budjetin osia, joissa on tarvetta jatkaa työtä ja lupasitte meille, että tulette jatkamaan työtä. Kiitos keskustelusta, koko budjetista ja seuraavasta rahoituspuitteista. Toivon, että me kokonaisuudessaan kaikki pystymme saamaan päätökseen neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä. Kiitos myöskin pääjohtaja Michelille ja komission sen Andor Odotamme mielenkiinnolla seuraavaa keskustelua kanssanne. Teidän kotimaassanne Unkarissa varmaankin sanotaan kössönen, eli kiitos. Okei, okay, um, ähm, we... No niin, nyt meillä on viiden minuutin tauko, koska herra ministeri ei vielä ole paikalla. Kello 11 me jatkamme täällä. Ja. Hyvät kollegat, saanen nyt avata keskeytetyn istunnon. Ja tässä haluan nyt toivottaa tervetulleeksi äh, Tsekin tasavallan valtiovarainministeriön varaministerin herra Matein. Herra Matei, sydämesti tervetuloa tänne meidän valiokuntaamme. Vitami, sanotaan varmastikin tsekiksi, ehkä ensin tämän tässä väärin. Mutta kuitenkin kiitettävällä tavalla te olette valmis nyt hyväksymään kutsun tänne valiokuntaan. Tausta sille, miksi, siis tämä oli esittelijän aloite, esittelijä, joka vastaa vuoden 2011 vastuuvapaudesta, herra Jens Gaja. Yhdessä koordinaattorin kanssa päätimme esittää tämän kutsun, mitä me saimme tietää että kohesio- ja aluekehitysrahaston toimenpanossa, niiden toimenpanon osalta vuonna 2010 oli huomautettavaa, huomautettavaa, jota esitti tilintarkastustuomioistuin, mutta huomautettavaa, jota myöskin komissio esitti. Ja meille tilintarkastusvalvonta, valio, tuota, tuota, tuota, budjettivalvontavaliokuntana meille on tärkeää saada tietää, mitä oli tausta, mikä olivat ongelmat, ja haluaisimme tietysti tietää ennen kaikkea siitä, minkälaisia toimia Tsekin tasavalta on ottanut käyttöönsä taustalla olevien ongelmien selvittämiseen. Olemme kääntyneet teidän puoleenne. Minä ja herra Gajer allekirjoitimme kirjeen, te olette nyt täällä paikalla. Sydämessä tervetuloa. Ja haluankin antaa teille välittömästi puheenvuoron, paitsi jos esittelijä haluaa käyttää alustavan puheenvuoron, hän puistelee päätään. Joten ministeri Matei, saanen antaa teille puheenvuoron tällaisia alustavia kommentteja varten sitten käynnistämme keskustelun. Olkaa hyvä, selvästi tervetuloa. Okay. Thank you very much for the floor, Mr. Mm-hmm. Chairman. If you don't... Kiitos puheenjohtaja. Sallin, että puhun aluksi englantia ja sitten kun vastaan kysymyksiin, puhun ehkä tsekkiä. Puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvät lehdistön edustajat. Haluaisin kiittää teitä ja ilmaista, kuinka kiitollinen olen siitä, että voin tulla puhumaan parlamentin talousarvion valvonta valiokunnalle valvonta- ja hallintajärjestelmien toiminnasta Tsekin tasavallassa. Lyhyesti ensinnäkin järjestelmän luomisesta nykyohjelmakauden alussa. Ennen kuin menen itse asiaan, toteaisin, että EU-varojen asianmukainen täytäntöönpano on Tsekin hallituksen sydäntä lähellä ja me teemme kaikkemme, jotta varat käytetään asianmukaisella tavalla hyväksi. Me tarkastelee menneisyyttä ja tämän ohjelmakauden alkuvaihetta? Tuolloin valvonta- ja hallinnointijärjestelmä, erityisestikin tilintarkastusjärjestelmä, luotiin sellaisella tavalla, että delegoidut tilintarkastuselimet luotiin hallintaviranomaisten rakenteiden alle ja ulkoinen tilintarkastusyritys otettiin tarkastelman tilanteen komissio sitten myöhemmin hyväksyi tämän kaiken. Tämän järjestelmän piirteet, menetelmät ja ohjeistus oli valtiovarainministeriön alaisuudessa ja delegoitujen tilintarkastusviranomaisten toteuttamia toimia. Kun itse tulin ministeriksi, analysoin tarkalleen tätä järjestelmää ja yhdessä komission kanssa me tunnistimme merkittäviä puutteita tässä järjestelmässä. Yksi puute oli näiden delegoitujen tilintarkastuselinten toiminta ja niiden puolueettomuus hallintoviranomaisella oli mahdollisuus puuttua niiden itsenäisyyden, puol- itsenäisyyteen, riippumattomuuteen. Toinen ongelma olivat tilintarkastukset ja niiden meteorologinen puoli ja niin poispäin. Joten vuoden 2011 ja vuoden 2012 alussa yhdessä komission kanssa ja regiopääosaston kanssa päät- to- sovimme toimintasuunnitelmasta, jossa oli mukana viisi perusa tekijää Kaksi niistä liittyy tilintarkastusviranomaisten toimintaan, meteorologian ja tilintarkastuksen laatuun. Ja toinen osa näitä toimia liittyi tilintarkastuselinten riippumattomuuteen. Me keskitimme kaikki tilintarkastustoimet valtiovarainministeriön alaisuuteen. Toisin sanoen, kaikki tilintarkastajat jotka toimivat äh, hallintoviranomaisten alaisuudessa vielä tämän vuoden joulukuun lopussa ovat tammikuusta eteenpäin valtiovarainministeriöiden alaisuudessa. Lisäksi päätimme yhdessä valtiovarainministeriön tilintarkastusviranomaisen kanssa uudesta organisaation rakenteista. Minun täytyy tunnustaa, että tähän sain innoitukseni Euroopan tilintarkastustuomioistuimen toimintarakenteesta. Me katsoimme, että meillä pitäisi olla vahva meteorologinen ja tilintarkastuslaatuun tähtävä rakenne, joka pitää sisällään kaikkien pätevimmät ja kokeneimmat tilintarkastajat ja lisäksi riittävän joustavat tilintarkastusjoukkueet, jotka toimivat kentällä. Mitä näihin kolmeen muuhun seikkaan tulee, jotka ovat osana tätä toimintasuunnitelmaamme? Hallinnon tarkastukset ensinnäkin, kun me puhumme puutteista tiintarkastuspuolella hallinnointi- ja valvontajärjestelmä tarkoittaa sitä, että kyse on sekundaarisesta valvonnasta. Tuossa suhteessa pääasiallinen vastuu asianmukaisesta varojen käytöstä EU-varojen suhteen on hallinnointiviranomaisille, koska he ovat viime kädessä vastuussa EU-lainsäädännönkin valossa asianmukaisesta EU-varojen käytöstä, joten yhdessä koordinaattorimme aluekehitysministerin kanssa ja komission kollegoiden kanssa me päätimme uudesta tavasta tai uudesta metodologiasta, joka on entistä vankempaa ja jonka avulla varmistetaan se, että välitason toimijat ja hallinto viranomaistaso tarkistaa kaikki menot. neljänneksi tarkastelemme sääntörikkomusten käsittelyä, epäsäännönmukaisuuksien käsittelyä. En nyt mene yksityiskohtiin. Viides seikka oli se, että meiltä puuttui lainsäädäntö, joka liittyi virkamiesten toimintaan. Me sovimme, että hallitus antaa päätöslauselman, jonka avulla pystymme hyväksymään ne ehdot, joilla ihmisiä värvätään, ihmisiä, jotka käsittelevät EU-varoja, pistävät EU-rahoitusta täytäntöön. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, haluaisin painottaa sitä, että miten näihin kahteen ensimmäiseen seikkaan tulee, jotka mainitsin. Tärkeää minun kannaltani oli henkilökohtainen vastuu tilintarkastuksesta ja rakennerahastojen toteuttamisesta. Ja tässä suhteessa tärkeää on tilintarkastajien riippumattomuus, jotka tarkastavat EU-rahoja. Ja myöskin kunnolliset poliittiset valvonnan järjestelmät täytyy saattaa kuntoon. Meneksi hieman syvemmälle viimeaikaisiin tapahtumien Tsekin tasavassa. Meidän täytyy muistuttaa yhteistyö lain täytäntöönpanoviranomaisten viranomaisten ja poliisin keskuudessa. Muistan, että pari tapausta, joissa, joista lehdistö ja media hyvinkin paljon kirjoittivat. Sieltä sanottiin, että rakennerahastopuolella oli oletavasti tapahtunut lahjontaa ja sen tapaista. Tilintarkastusviranomaiset ovat hyvin läheisesti tehneet yhteistyötä Tsekin tasavallan poliisilaitoksen kanssa. Mitä jos sanoa, joskus minulla on sellainen tunne, että ei minä henkilökohtaisesti, mutta minun kollegani ovat useinkin joutuneet tekemään tiliä teoistaan ja niin poispäin. Eli edelleenkin on hyvin monia tapauksia, joita poliisi joista poliisi saa vihjeen ja joita poliisi sitten selvittää ja jotka sitten päätyvät tuomioistuimikin eteen. Tämä on hieman ikävää, mutta toisaalta on erittäin hyvää, että Tsekin lain täytäntöönpano viranomaiset äh, omavat nyt mahdollisuuden käyttää riittävästi voimavaroja tällaisten petostapausten tutkimiseen niiden viimeisen tuomioistuimen eteen. Tämä saattaa olla hyvä merkki, osoitus siitä, että järjestelmä toimii, koska nämä epäsäännönmukaisuudet jäljitetään, niistä jää kiinni. En ole vielä enempää teidän arvokasta aikaanne. Ilomielin vastaan teidän kysymyksiinne, mikä teillä sellaisia on. Kiitos, ministeri. Varaministeri Matsei, olemme todella kiitollisia siitä, että tulitte valiokuntaamme ja että kerrotte meille näkemyksistäni niin tänään. Kiitos mielenkiintoisesta esityksestä. Ensimmäkin, ensimmäinen puhuja on esittelijä herra Gajer. Puheenvuoro on teidän, olkaa hyvä. Danke, Frau Präsidentin. Kiitos puheenjohtaja. Minunkin kannaltani, hyvä ministeri, kiitoksia siitä, että olette tullut tänne. Teillähän on tällainen tiinraivajan rooli. Onnittelen teitä siitä, sillä me talousarvion valvojina Euroopan parlamentissa me olemme usein hyvin ratkaisemattoman ongelman edessä. Toisaalta me tunnemme perustamissopimuksen ja tiedämme, että komissio on vastuussa talousarvion toimenpanosta. Toisaalta tiedämme myös, että 80 prosenttia talousarviosta toteutetaan jaetun hallinnoinnin puitteissa, mikä merkitsee sitä, että että talousarvion asianmukainen toteuttaminen on mahdollista vain silloin, kun jäsenvaltiot ottavat vastuunsa kantaakseen. Komissio vuosittain tekee toimintakertomuksen, sen pääosastot tekevät sen, ja me olemme menneisyydessä keskittyneet voimakkaasti aluepolitiikkaan – koska se on suuri alue, suuri osa budjettia ja se toteutuu jaetun hallinnoinnin puitteissa ja valitettavasti siellä on aina ollut liian suuri virheaste. Ja haluaisimme mielellämme mahdollisimman pikaisesti saada tilanteen, jossa tilintastuomioistuin voisi antaa EUn budjetista rajoittamattoman luottamuslausekkeen lausuman ja tietysti vipu, jolla tämä luottamuslausuma, luottamuslausuma voitaisiin saavuttaa, on erityisen pitkä aluepolitiikan alueella. Mitä enemmän meidän yhdessä onnistuu virheastetta aluepolitiikan osalta, aluepolitiikan rahastoissa alentaa, sitä voimakkaampi on vaikutus arvioituun virheasteeseen – Euroopan budjetissa kokonaisuudessaan, ja sitä nopeammin toivottavasti voimme saavuttaa rajoittamattoman luotettavuuslauseman. Tämä on tärkeää siksi, että EUn budjetti tänä vuonna on saamassa erityistä huomiota, kuten tiedätte. Olemme nimittäin keskusteluissa keskipitkän tähtäyksen rahoituspuitteista ja tietysti Kysymys siitä, miten paljon virheitä on EUn budjetissa, on asia, joka on hyvin keskeinen keskusteluissa. Noin tunti sitten tässä salissa lausuttiin lause, että Euroopan budjetissa on virheitä ja että minut, ihmiset minun vaalipiirissäni, tämä oli minun, siis tässä lainaan kollegaa, että ihmiset minun vaalipiirissäni eivät ole valmiita edelleen antamaan verorahoja tällaiseen virheelliseen järjestelmään. Tietysti me tässä yhteydessä mietimme asioita. Me aloitimme tämän jo viime vuonna, kun esittelijä Christopher Fjellner, ruotsalainen kristillisdemokraattinen kollega, oli esittelijä. Silloin me käynnistimme keskustelut jäsenvaltioiden kanssa. Pyydimme hakemaan keskustelua jäsenvaltioiden kanssa. Ja aluepolitiikan pääosasto vuosikertomuksensa osalta totesi erityisiä virheitä ja herra Matei, olemme iloisia siitä, että te olette valmiita keskustelemaan siitä, mitä tuolla mainittiin, mitä siellä luvut, joita aluepolitiikan pääosasto totesi Kreikan Tsekin tasavallan osalta vuonna 2011 olivat puolistuttavan korkeita. Olette puut, tarttuneet joihinkin asioihin, virheisiin, joita havaittiin, olette esittänyt, että on käynnistetty toimintaohjelma, jolla pyritään puuttumaan asiaan – Siinä mielessä minun ensimmäinen kysymykseni olisi se, niin tavallaan tässä joka nyt vetoan teidän mahdollisiin profeetan taitoihinne, miten pitkälti odottaisitte tai toivoisitte, että virheaste Tsekin tasavallassa toteutettujen toimien kautta alenee? Tämä olisi ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni kuuluu, ajatellen sitä, että Euroopan komission yksiköt yhdessä jäsenvaltioiden kanssa joutuvat käymään keskustelua siitä, miten hallinnointi- ja valvontajärjestelmiä jäsenvaltiossa voidaan parantaa. Miten teidän kannalta katsottuna tuo keskustelu on sujunut? Voitteko antaa meille viitteitä siitä, miten teidän mielestänne komissio on, voisi parantaa omaa lähestymistapaansa tässä asiassa. Geyer, we... Kiitos, herra Geyer. Meillä on noin 10 minuuttia keskustelua vielä aikaa. Anna Sack, eh, Piper vielä listalla. Pyytäisin teitä olemaan mahdollisimman sanaisia, niin että kaikki voivat esittää kysymyksensä ja saa myöskin kuulla vastaukset kysymyksiin. Ensimmäisenä Rova Hesusaa.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 Ramate totesi, että Tsekin tasavalla nyt toimintasuunnitelma tilanteen korjaamiseksi. Toimintojen suunnitelma täytyy kuitenkin pistää jollakin tavalla täytäntöön. Haluaisinkin esittää tätä koskevan kysymyksen. Meidän valiokunnassamme voisin viitata sisäisiin ongelmiin, tai en haluaisi puuttua sisäisiin ongelmiin Tsekin tasavallassa, mutta tästäkin kuitenkin kyse. Kysymykseni liittyy tähän. Kysymykseni kuuluu, miten tällä hetkellä henkilöresurssit on varmistettu, että 2013 vuonna on pätevää henkilöstöä tekemässä tilintarkastusta, tilintarkastusta ja valvontatoimia, koska nämä toimet eivät kuulu yhden yksi, yksittäiselle toimijalle, vaan kyse on myöskin eri menettelyistä ja tarjouskilpailu täytyy järjestää. Pelkään pahoin, että kaikki nyt kun kaikki tilintarkastajat ovat valtionvarainministeriön alaisuudessa, niin miten tämä metodiikka toimii käytännössä? Tilintarkastustoimistoimen kertomuksessa viitataan myöskin metodologiapuolen ongelmiin nimittäin. Samanaikaisesti arvioidaan sitä, miksi on ollut yksittäisiä tapauksia, jotka eivät ole vastanneet eurooppalaisia käytänteitä. Miksi kansalliset käytänneet, miksi ei ole velvoitettu miksi ei ole velvoitettu ottamaan eurooppalaisten käytäntöjen ja normien mukaisesti. Mielelläni kuulisin, että seuraavan kerran, kun tarkastustoimijoista, antaa kertomuksensa, siinä todetaan, että mikäli Tsekin tasavalta mainitaan, niin meidän viranomaiset eivät ole toimineet enää epäasianmukaisella tavalla. Česková. Já chtěla přivítat... Eh, minä haluaisin toivottaa tervetulleeksi tohtori Matein, varavaltiovarainministerin, ja kiitokset siitä, että hän on täällä kanssamme keskustelussa juuri siitä syystä, että ei ole kovinkaan tavanomaista, että täällä valiokunnassa on Tsekin keskushallinnon edustaja. Tästä syystä hänen osallistumisensa tähän kokoukseen juuri antaa meille mahdollisuuden toivon mukaan jatkaa näiden ongelmien ratkomista ja parantaa kenties äh, tilannetta tilintarkastustuomioistuimen osalta. Ähm, tässä edelliset puhujat äh, puhuivatkin jo äh, tästä lainsäädännöstä, virkamieslainsäädännöstä, ja tässä on kritikoitu monen tyyppisiä lainsäädäntöjä, ja uskon, että tässä myöskin on kritikoitu myöskin Brysselin tilintarkastajien taholta, erityisesti rahoitustarkastuslakia sekä myöskin hallinto- ja valvontalakia rahoituksen saralla. Haluaisin, että nyt myöskin viittaisitte muihin kritiikin sanoihin, että sellaisiin, joita tarkastajat eivät ole riittävällä tavalla vielä tutkineet, kun kysymys on turvallisuuspalvelusten vuosittaisen raportin mukaan tätä ei ole myöskään julkisuudessa esitetty, mutta joka tapauksessa haluan kiittää teitä osallistumisestanne. Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, muutama lyhyt kysymys. Kuten, kun jäsenvaltiot kuten Tsekin ovat vastuussa virheistä, joita tehdään. Miten arvioitte sitten komission tukea, komission avuntarjouksia tässä yhteydessä? Tämä oli ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys. Mikä osa on järjestelmällisellä petoksessa teillä, koska virheet eivät aina ole petosta, mutta mikä on järjestelmällisen petoksen merkitys Tsekin tasavallassa? Ja kolmas kysymys, kun itse olen aluepolitiikan tuntijoita, niin eure, euroregiot, siis ne alueet, jotka Puolassa ja Tsekin tasavallassa ovat, joilla on yhteen ja Saksan kasvava painopiste, aluepolitiikassa usein kuullaan, että Prahasta usein puututaan tähän näihin alueellisiin ohjelmiin. Että tapahtuu tällaista liikettä siinä suhteen, mitä nämä alueet saavat harjoittaa ja mitä Praha taas sitten evää näiltä alueilta toimintamahdollisuuksia tämä osittaa jotain hyvin kaoottiseen tilanteeseen. Minun kysymykseni koskee sitä, että onko tämä mahdollisesti myöskin syy virheisiin. Thank you, and Mr. Miner. Herra Miner. Já bych měl dvě jenom praktické otázky a nechci to samozřejmě zdržovat. Ve zprávě, kterou... Pari käytännön kysymystä vain. Valtiovarainministeriön kertomuksen yhteydessä viitataan siihen, että oikeudelliset menettelyt voivat tulla kyseeseen ja että näiden oikeusjuttujen määrä saattaa kasvaa. Kuka tämän kaiken maksaa? Kuka tämän kaiken kustantaa? Mikäli todetaan, että takaisin perintää ei suoriteta, taikka mikäli rahoja maksaa takaisin, näin tehdään. Toiminta Suunnitelma on nyt laadittu. Kuinka tulevat tuen hakijat tai tuen saajat tietävät toimintaohjelman valossa tarkalleen, mitä ehtoja täytyy toteuttaa ja mitä tapahtuu, mikäli ehtoja ei sitten noudateta. Mr. Miner. Kiitos, Raminer. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä, päätän kysymyskierroksen tähän ja annan puheenvuoron vieraallemme ministeri Mateille. Olkaa hyvä. If you don't mind, I will switch perhaps. Jos teille sopii, siirryn käyttämään tsekkiä. Kun puhumme kenties joka teknisestä kysymyksestä. Minä yritän vastata kaikkiin kysymyksiin. Jos jokin kysymys unohtuu, pyydän, että muistutatte minua. Ensimmäinen kysymys herra Kajerilta koski niiden virheiden suurta määrää, jotka on havaittu Tsekin tasavallassa kansallisella tasolla tai jotka Euroopan komissio, mahdollisesti jopa Euroopan tilintarkastusuomioistuin on havainnut. Tämä kysymys koskee sitä, miten virheastetta voidaan alentaa toimenpiteillä, joihin on ryhdytty. Minä lähden siitä, että ette odota minulta vastausta että tänä vuonna meillä olisi tietty prosenttiaste ja seuraavana vuonna sellainen, ja sen su- suurinen prosenttiaste ja sitten nolla. Tätä ei todellakaan voi ennustaa, mutta haluan vakuuttaa, että kaikki toimenpiteet, joihin on ryhdytty, todellakin on keskusteltu Euroopan komission edustajien kanssa, heitä on kuultu, ja nämä toimenpiteet suuntautuvat kaikki siihen, että virheaste minimoidaan. Minä joudun nyt pitämään kaksi asiaa erillään. Ensinnäkin on hallinnon arvioinnit, hallinnon vertailu. Nämä ovat vastuussa veroviranomaisille, ohjaaville viranomaisille. Näiden järjestelmien metodikasta huolehtii meidän koordinaattorimme, joka on alueellisen kehityksen ministeriö. Ja tuo ministeriö käyttää sille työstettyä sovellettua metodiikkaa näiden valvontojen tekemiseen. Tämä liittyy siihen, että tulevaisuudessa, kun tai jos tätä menettelyä käytetään johdonmukaisesti, alennetaan virheasetta. Miksi totean näin? Syy on siinä, että jos ensimmäisessä vaiheessa tämän järjestelmän mukaan, jos se käytetään valvonnassa tällaista menettelyä, menettelyä, kuten on suunniteltu, niin kyllä toimii käytännössä sinänsä tilintarkastus moitteetta, mutta virheaste tulee olemaan korkea. On hyvä toimenpiteisiin, joilla saadaan aikaan se, että tilintarastus muuttuu laadullisesti paremmaksi toiminnaksi siis viranomaisten tekemä työ. Siis se mm, nettinetasust, jota tämän vuonna on tehty, osoittavat, että tilanne on kohentunut verrattuna edelliseen vuoteen. Toinen kysymys kuului, miten hallinto- ja valvontajärjestelmää voidaan tehdä paremmaksi. Mitä vaikutuksia toimenpiteillä on valvontajärjestelmän toimintaan. Toistan, että nyt koordinaattorimme ja ohjaavan viranomaisen toimen, toimivaltaan kuuluu soveltaa tätä menetelmää niin kuin siitä on sovittu, niin kuin se on hyväksytty. Ja minun käsittääkseni koordinaattori on tehnyt erilaisia toimenpiteitä, on käynnistänyt täydennyskoulutuksia, seminaaria ja vastaavaa, joissa Suurimmat ja raskaimmat virheet on otettu esille. Alueellisen kehityksen ministeriö tämän vuoden huhtikuussa jo teki esityksen uudesta ja hyväksyi uuden julkisen hankintojen menettelyn, koska julkiset hankinnat olivat se alue, jolla tapahtui eniten virheitä. Ja me toivomme, että myös nämä toimenpiteet johtavat parempaan varojen käyttämiseen. edustaja Byrsa Bohata kysyi, miten henkilöstömäärä on turvattu, onko riittävästi tilintarkastajia. Se, että mm, tilintarkastajat eivät siirtyisi valtiovarainministeriin, tämä kommentti, minä sanoisin, että olemme teettäneet analyysin tilanteesta ja tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen ja niiden tietojen pohjalta, joita olemme saaneet komissiosta, me totesimme, että jos meillä on, jos haluamme saada riittävän tilintarkastuksen aikaiseksi, silloin henkilöstöä täytyy olla asianmukaisesti ja sen lisäksi me voimme myöskin ulkoistaa toimintoja niin, että voidaan myöskin huolehtia poikkeuksellisista ylimääräisistä tarkastuksista, ja tämä ei siis tule olemaan mikään ongelma, kapasiteettia tulee olemaan. Kysymys on siitä, että ensimmäinen, ensimmäistä 2013 tämä tarkastukset toimivat siinä määrin kuin komissio meitä on vaatinut. Sitten siirtymään alueilta valtiovarainministeriin Minun täytyy vahvistaa se, mitä Byssa Bohata totesi. Eli kysymys on siitä, että tilintarkastajat eivät automaattisesti siirry valtiovarainministeriöön. Meillä ei ollut tällaista lainsäädäntöä tätä varten yhdestä syystä. Ja toiseksi siirtyminen, tilintarkastajien siirtyminen, me olemme tätä analysoineet, me olemme tutkineet sitä, miten tulokset, yksi, mitä tulokset ovat näyttäneet, kun näiden tilintarkastajan ystäiset tiimit ovat toimineet alueilla. Ja tältä pohjalta olemme tehneet sellaisen ratkaisun, että joitakin kollegoja ei oteta valtiovarainministeriöön. On kysymys henkilöryhmästä, joka ei halunnut joko siirtyä valtiovarainministeriöön, ja syyt eivät tässä ole tärkeitä, mutta varmastikin kysymys on painostuksesta jota, <clears throat> joka kohdistui valtion tilintarkastajiin toisaalta EUn, toisaalta Euroopan komission ja tilastustuomioistuimen taholta, ja toisaalta sitten taas hakemusten tekijöiden ja ohjaavien viranomaisten painostus, ne nimittäin kertovat kaikkialla, että tilintarkastajat ovat vahingoittaneet Tsekin tasavallan nimeä. Ja kysymys siitä, että tällaiset havainnot saadaan aikaan tilintarkastustoiminnassa, jotka siis ovat sellaisia, että ne vastaavat kansallista lainsäädäntöä ja myöskin eurooppalaista. Minä aluksi puhuin siitä, että mitä menetelmään tulee, me, sain, me etsimme inspiraatiota Luxemburgista, Euroopan tilintarkastustuomioistuimesta. Me olemme pyrkineet saman aikaan voimakkaan metodisen osaston, jossa on kokeneita tilintarkastajia, jotka pystyvät yksittäiset, yksittäiset pääluokat ottamaan hoitaakseen sosiaalirahastosta ja muista rahastoista. Olemme <clears throat> ottaneet käyttöön myöskin uuden tyyppistä hallintoa tavalla, joka ei ole tavallista välttämättä valtionhallinnossa, mutta joka on tyypillistä tilintarkastusalan yrityksissä. Ja me myöskin työskentelemme käsikirjan äh, tekemiseksi, jotta menetelmää käytettäisiin yhdenmukaisesti. Miksi sitten joitakin tapauksia ei ole arvioitu eurooppalaisen käytännön mukaisesti, vain käytännöllisten, kansallisten käytänteiden mukaisesti? Tämä oli kysymys, jonka herra Menage esitti. Haluaisin sanoa, että menneisyydessä, mutta myös nykyään, Toimeenpanevan taho on erityisen kiinnostunut siitä, että vastaanottajien oikeudet turvataan. Heitä ei ensisijaisesti nähdä petoksen harjoittajina. Mitä haluan tälle sanoa? Ja tässä palaan siihen kysymykseen, joka liittyy tietoihin, joita saadaan äh, turvallisuusviranomaisilta. Nimittäin meidän äh, turvallisuusviranomaisemme ovat vuosikertomuksen siinä osassa, joka on osattu julkisuudelle ilmaissut, että saattaa olla ongelmia tietyiden henkilöiden tapauksessa, jotka ovat saaneet käyttöönsä varoja rakennerahastoista. Enemmistö varmastikin teistä olisi yhtä mieltä minun kanssani, jos sanoisin, että ei ole meidän tehtävämme, siis toimipanevan tahon tehtävä tutkia tätä ja heillä olisi välineitä tähän. Ei meillä ole mitään salakuunteluoikeuksia tai mahdollisuuksia tällaiseen. Meidän täytyy toimia tosiasioiden pohjalta. Tietysti on olemassa poliisi ja poliisilla on oma toimivaltansa. Poliisi tutkii asiat ja poliisi on ollut myöskin menestyksekäs näiden tapausten tutkimuksessa, jotka ovat liittyneet Euroopan unionin varojen väärinkäyttöön. Yksittäisten toteamusten äh, arviointi, mm, sanoisin sanoa, että olen yhtä mieltä siitä, että menneisyydessä näin välttämättä ei ollut. Kyllä on siitä, että Tsekin tilintarkastajat yksittäistapausten arvioinnissa ovat noudattaneet kansallisten viranomaisten päätösmenettelyä, olipa kysymys kartelivirastosta tai Luxemburgin tilintarkastustuomioistuimesta tai Luxemburgin tuomioistuimesta, mutta joissakin tapauksissa olemme voineet nähdä, että EUn viranomaiset ovat pystyneet toteamaan toteamuksen, joka ei ole tämän käytänteen mukainen. Minä olen sopinut Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kollegojen kanssa, että ensi vuoden alussa – Meillä on koordinointitapaaminen, jolloin keskustelemme näistä tapauksista ja pyrimme eh, räjäyttämään tämän noidan kehän Kysymys kuuluukin sitten siitä, kuka maksaa oikeuskäsittelyistä. Me valtiovarainministerinä olemme sataprosenttisesti vakuuttuneita, tietenkään ei pidä sanoa sata prosenttia, mutta niin, olemme vakuuttuneita siitä, että jotkin tapaukset, jotka on todettu, jotka EU on todennut, ovat eivät ole saaneet tukea oikeuskäsittelyn puitteissa, jos sekin tasavalta on vastuussa vahingosta, se maksaa. Tämä on siis vastaus siihen kysymykseen, mitä tapahtuu näissä tapauksissa, kuka korvaa. Vastaus on yksiselitteinen. Tällaiset varat tulevat sitten olemaan yksittäisten ohjausviranomaisten tai valtion budjetin rasituksena. Ne maksetaan sieltä. Laki, joka koskee tilintarastusta valvontaa, Cheskovaa kysyi tätä hallinto- ja valvontajärjestelmää julkisessa hallinnossa – Mm, aiemmin valmisteltiin aivan uutta lakia, joka nyt on kolmannessa käsittelyssä saanut uuden muodon. Ja haluan sanoa, että laki, joka liittyy tällaiseen äh, taloudelliseen valvontaan, ei miltä määrin koske toimeenpanoa. Kysymys on valvonnasta kansallisella tasolla, rahoituksen valvonnasta kansallisella tasolla ja tilintarkastustuomioistuin Äh, tilintarkastusviranomainen on määritty viranomaiseksi, jolla on toimivalta tutkia äh, rakennerahaston varojen käyttö, pääoikeudet ja päävelvollisuudet lähtevät liikkeelle sekundäärisestä lainsäädännöstä EU-ssa, eli asetuksista. Sitten muut kysymykset. Miten me näemme Euroopan komission avun tämän järjestelmän käyttöönotossa. Minä haluaisin jo aluksi mainita tämän, nimittäin kun minä vuonna 2011 palasin valtiovarainministeriön, saatoin nähdä, että vallitsi täydellinen kommunikaation puute. Olipa kysymys Tsekin tasavallan sisäisestä kommunikaatiosta tai kommunikaatiosta EU-hun. Ja minä toivon ja olen vakuuttunut siitä, että meidän onnistui saada tämä kommunikaatio oikeille raiteille tehokkaaksi. Ja minusta syyskuusta 2011 tämä kommunikaatio on ollut hyvin intensiivistä ja osaltaan mahdollistaa sen, että kumpikin osapuoli, niin me kuin Euroopan komissio, saamme ajantasaista järjestelmää, ajantasaista tietoa valvontajärjestelmästä Tsekin tasavallassa ja sen erityispiirteistä. Mikä sitten on järjestelmällisen petoksen osuus? Se on hyvin ö, monitahoinen kysymys. Se on hiukan spekuloiva kysymys myöskin, koska lehdistössähän on ollut erinäisiä esimerkkejä, on voitu lukea erinäisiä esimerkkejä. Jotkin niistä olivat sellaisia, että mentiin jopa politiikan ylimpiin sfääreihin saakka. Varmasti olette lukeneet näistä, mutta minä omassa tehtävänäsi voisin sanoa, että minulla ei tällaista tietoa. Minä en voi arvioida sitä, miten suuri tai miten merkittävä on järjestelmällisen petoksen osuus. Kuten kuitenkin sanoin, me harjoitamme läheistä yhteistyötä rikostutkintaviranomaisten kanssa ja olemme todenneet ne tapaukset, jotka on havaittu. On, onpa kysymys tapauksista, jotka havaitaan linjatasojen yhteydessä tai muiden äh, elinten toiminnan puitteissa, olipa kysymys poliisista tai muista viranomaisista, me pyrimme nämä tapaukset selvittämään. Ja sitten, miten yksittäiset hakemusten tekijät saavat tietoa vastaanottajat siitä, miten me arvioimme yksittäistapauksia, minkälaisia muutoksia mm, menetelmissä on – Haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että koordinaattorimme, alukehityksen ministeriö, työstää menettelmiä koskevat paperit julkaisee ja se harjoittaa läheistä yhteistyötä mahdollisten hakemusten tekijöiden ja varojen saajien kanssa. Olemme sopineet, että kaikki konferenssit, jotka järjestetään tämän asian tiimoilta – tulevaisuudessa myöskin sisältävät osion, jossa puhutaan tarkastuksista, siis osan, jossa puhutaan tilintarkastuksesta, jossa esittelemme hankkeita, joista olemme tehneet havaintoja, esittelemme tyypilliset virheet ja tätä kautta me yritämme saada vastaanottajat toimimaan siihen suuntaan, että virheaste saadaan minimoitua. Uh, Kiitos, herra Matei. Herra Gajerilla on lyhyt kommentti. Ja, danke, Frau President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ensinnäkin ministerille hänen tyhjentävistä vastauksistaan. Ehkä meillä olisi pitänyt jättää hieman enemmän aikaa kokouksessamme teidän kanssanne käytävää keskustelua varten komissaari Andorin kanssa. Meillä oli jo ilo keskustella, mutta mikä minulla on tilaisuus esittää pari lisäkysymystä, niin mielelläni ne esitän. Ensinnäkin, te puhutte hyvin pitkällisesti niistä toimista, joihin Tsekin hallitus on ryhtynyt tenten korjaamiseksi. Katsotteko te, että nämä toimet tulevat suorana seurauksena sille kritiikille, jota teitä kohtaan on esitetty, vai oliko tässä jonkinlaista viivettä? Toiseksi, Komission asiakirjoista voin havaita, että kolme operatiivista ohjelmaa Tsekin maalla on keskeytetty. Mielelläni kuulisin, mistä ohjelmista on kyse ja milloin te oletatte, nyt kun te olette ryhtyneet toimiin, nämä ohjelmat voidaan uudelleen käynnistää. Milloin te katsotte, tämän tämä tulee tapahtumaan? Matti, voisitko vastata? Kiitos puheenjohtaja. Niin, toimintasuunnitelma, joka koskee yksittäisiä toimenpiteitä. Haluaisin korostaa tässä sitä, että yksittäisten toimenpiteiden osalta me olemme komission kanssa käynnistäneet keskustelut jo syyskuussa 2011 ja komissio voi vahvistaa tämän. Siis on paljon ennen kuin tilintarkastustuomioistuin toteutti tarkastuksensa. Syyslokakuussa 2011 me työstimme niin sanotun tiekartan ja tavoitteena oli parempi valvontajärjestelmien laadun ja hallintajärjestelmien laadun aikaansaaminen, mutta vuonna 2012 me sitten sovimme komission kanssa, että tuo tehtäisiin muodolliseksi tuo ää, tiekartta ja muutettaisiin toimenpiteiksi, ja nämä toimenpiteet täytyy täyttää tiettyyn määräaikaan mennessä niin, että varat voidaan ottaa käyttöön. Syksyllä 2011 talou, tilintarkastus, aluepolitiikan pääosaston osalta käytiin keskustelun puitteissa, puhuttiin siitä, miten voidaan varmistaa tilintarkastajien riippumattomuus ja miten voidaan parantaa laatua ja maaliskuussa sitten oli lisäaskelia. Kysymys oli siitä, että silloin hyväksyttiin laki, joka koski julkista hallintoa ja niin edelleen. Mä haluaisin vielä kerran toistaa. Sallikaa minun toistaa. Nämä toimenpiteet me otimme keskustelun kohteeksi välttämättä sen jälkeen, kun elokuun lopussa, syyskuun alussa meidän oikea analyysimme ajankohtaisesta tilanteesta oli valmis, kun me tiesimme, miten tilintarkastukset ministeriössä ja miten Tsekin tasavallassa ylipäätään toteutetaan. Mitä tulee näihin kolmeen keskeytettyyn operatiiviseen ohjelmaan? Niissä oli ohjelma, joka koski ää, äh, luoteis äh, tsekkiä tämä tänään ohjelmaosat jouduttiin ottamaan kunnallisvaalien tuloksia. Muuten ei olisi ollut ketään, joka olisi ollut oikeutettu tekemään päätöksiä. Kysymys oli korjauksista rahoituksessa. Ja minun saamieni tietojen mukaan nyt on niin, että ohjausviranomaiset jo harjoittavat yhteistyötä alueellisen neuvoston valikunnan kanssa ja keskustelee komission kanssa siitä, miten nämä korjaukset maksetaan ja miten ohjelma tulevaisuudessa toteutuu. Toinen ohjelma on luultavasti ohjelma, joka koskee koulutusta ja kilpailukykyä. Siitä vastaa koululaitoksesta vastaava ministeriö. Ja siinä korjaukset on jo veroviranoma, ovat viranomaiset hyväksyneet ja ja kun omission kanssa keskustellaan tästä asiasta, niin uskon, että esitysvarojen maksamisesta, tämä on tieto, joka saa viime viikolla, että tämä hakemus on lähetetty, joka koskee tätä maksamista, joten tämä ohjelma tulee myöskin tulevaisuudessa toimimaan. Toivon ja uskon, että kolmas ohjelma, että sitä ei ole, niin sitä minusta ei keskeytetty. Olen pahoillani, mutta minä unohdin erään toisen kysymyksen, johon en vastannut. Kysymys olisi, että Praha usein puuttuu alueellisten ohjelmien toimintaan. Pyydän anteeksi, että unohdin vastata tähän kysymykseen. Luojan kiitos. Meillä on aivan toisenlaisia kokemuksia. Me näemme, että alueilla on suuria ongelmia havaittu, kun on ollut kysymys hankkeiden valinnasta. Tämä koskee esimerkiksi juuri ohjelmaa äh, luotees Tsekissä ja nyt äh, tällä hetkellä valvotaan, käydään, tehdään valvontaa ohjelman osalta, tarkistusohjelman osalta, joka koskee keskiböymiä. Minä kuitenkaan en päätä mistään ohjelmista, minä puhun nyt valtiovarainministeriön nimissä, mutta emme me eikä aluepoli- aluekehityksen ministeriö halua vaikuttaa mihinkään näiden ohjelmien puitteissa, koska aluepolitiikka, jota EU harjoittaa, joka koskee EUta, koskee alueita, se mm, koskee alueita, jotka tarvitsevat kiireellisesti näitä varoja, ja olemme kollegojen kanssa muissa ministeriöissä yhtä mieltä. Me emme voi tietää, mitä alueet tarvitsevat. Ja tästä syystä on alueiden tehtävä tehdä päätökset, valita oikeat hankkeet. Minä näen asian niin, että keskus, Praha ei puutu hankkeiden valintaan alueilla. Allow me to thank on behalf of all colleagues for your... Haluan kiittää teitä kaikkien kollegojen nimissä läsnäosostanne täällä tänään kattavista vastauksistanne ja siitä, että kerrotte meille ajatuksistanne. Kiitos. Ja tähän päättyy päivän kokous ja jatkamme kello 16 valiokunnan kokousta, mutta täällä jatkuu suljettujen ovien takana koordinaattorien kokous.